chers collègues, je vous propose de commencer notre ordre du jour. Hyvät kollegat, ehdotan, että me aloitamme kokouksemme. Meillä on kyllä aikaa, mutta ei tästä tullakaan. Nyt sitten tarkoituksena on alkaa keskustella. Viittaan tähän keskusteluun eilen eri virastojen kanssa. Kyseinen virastojen vastuuvapaudet. Mennään nämä ihan järjestyksessä. On joitakin tarkistuksia joiden kohdalla haluaisin ilmaista kantani. Kohta 13, ensinnäkin vastuuvapaus. EUn yleinen talousarvio. EUn yleinen talousarvio. Tässä on kolme tarkistusta. Ensimmäinen. Sen voin ihan hyvinkin hyväksyä. Sitä vastoin toinen. Vaikka olen tyytyväinen, että on tehty, otettu näitä näyte- tai otoksia. Ja tämä on Näitä on tehty yhdestä toimia. Herra Öri ehdottaa kuitenkin, että rajoittaisimme tätä menettelyä ja sanottaisiin, että pitää vielä pyrkiä yksinkertaisempaan menettelytapaan. Sitten viimeinen tarkistus. Antaa ymmärtää, että yksinkertaistettu kulumenettely vasta sen, että voidaan vähentää virheitä. Tästä mielestäni voitaisiin kyllä keskustella, mutta tässä vaiheessa en ole itse vielä vakuuttunut tästä argumentista. Sitten kohta 14. Tässä on kyse Euroopan koulutussäätön vastuuvapaudesta, ETFstä. Hetkinen. Kollegier. Vähän niin kuin eilenkin jotkut kollegat. Alors, S'agissant euh, de ETF. Niin, koulutussäätiöstä olen saanut kaksi tarkistusehdotusta. Yksi niistä koskee rahoitusseltosta 2012. Tässä vain muistan siitä, että tämä on esitetty aivan korrektilla tavalla, joten ei mitään ongelmaa tämän asian suhteen. Sitten muistutetaan siitä, että menettely, menet, toimiin on ryhdytty ajoissa. Voin hyvin nämä hyväksyä. Haluan vain sanoa, että mitä tulee tähän Euroopan koulutussäätiön, sen kohdalla on ongelma viime vuoden osalta. Tiedän kyllä, että tässä on kyse vastuuvapaudesta 2011 mutta näin tässä kannattaa odottaa vuotta 2015 ja ehdottaisin ehkä, että ETFn kohdalla tehtäisiin pieni suullinen tarkistus, mi, mitkä täytyy täyttyä, että voidaan uudistaa Rouva Serbanin mm, toimikausi. Olen tyytyväinen, että Rouva Serban on ollut tässä tehtävässä, koska mielestäni hän on todella huomattavan hyvin toiminut johtajana, mutta uusimismenet, viran uusiminen taas on tehty täysin opakilla tavalla. Parlamentti ei tässä mitenkään mukana ja olen juuri saanut kirjeen viraston johtokunnalta ja se on sitä mieltä, että tämä asia on nyt ihan järjestyksessä. Euroopan parlamentin jäsenet, jotka osallistuvat johtokuntaan kokoukseen, jossa Rova Serbanin nimitys vahvistettiin. Tähän tiedetään nämä parlamentin edustajat, siis erityisesti Sara Paakin, joka eilen puhui pitkään ja esti sitten parlamentin jäseniä täällä puhumasta. Ja sitten hän vielä poistuu täältä kokouksesta ennen kuin keskustelu oli päättynytkään, eikä koskaan kertonut, missä, miten tämä nimitysprosessi oli edennyt, joten mielestäni tämä on kyllä ongelmallista, kun tiedetään kuitenkin, kuinka tärkeänä tätä kysymystä pidetään ja miten parlamentti horisontaalisesti valvoo toimivaltuuksensa toteutumista virastojen kohdalla, joten siksi minusta ei voida ohittaa tällaista kysymystä noin vain, joten ehdotan suurista tarkistusta, jos teille sopii huomen, huomiseen kello 12 saakka tästä asiasta, koska mielestäni meidän pitää tarttua. Ai, mutta mehän äänestä. Ai, niin, tulee ehdottoman suosta tarkistusta tästä. Ja pitää tarttua tähän tilanteeseen ja välittää tästä viesti sinne päin. Sitten 15. Vastuuvapaus Euroopan työ, terveys ja työturvallisuusvirastolle. Tämähän toimii Bilbaossa. Mitään tarkistuksia tästä ei ole jätetty. Ja tässä tämän yhteydessä ilmaisemme huolemme siitä, että puuttuu strategia, jota komissio on tässä uudistanut. Ihan lyhyesti kohdassa, kohtaan 16. Vastuuvapaus virastosta Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Eurofound-niminen virasto. Tästä on tehty tarkistusta ja minä puolan niistä kahdeksaa joten ihan helppo juttu tämäkin. Silti kuitenkin käyn meni niitä läpi ensinnäkin Sergio Guterres Prioton tarkistus, joka ehdottaa sitä, että täsmennetään Eurofundia eikä tätä säätiötä. Ymmärrän kyllä sitä Rova Haakinin kakkostarkistus. Siinä viitataan kontekstiin ja miten äh, kysymykset, joita säätiö käsittelee, niin nämä asiat ovat heikentyneet jäsenvaltiotasolla. Sitten Prieton tarkistus, se on hiukan samaa kuin hänen ensimmäinen tarkistuksensa. Sama koskee nelosta, minä puolen molempia. Sitten viisi tarkistus Haakinilta tilintarkastustuomioistuin tai muistan siitä, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt vuoden 2012 tilit ja Rova Haakin korostaa sitä seikkaa, että rahoitusselitykset on esitetty joulukuun lopussa 2012 ja muutkin selitykset on tullut ajoissa ja minä puollan tätä. Sitten Tarkastus 5 Java Öriltä. Siinä todetaan, että otsak, jaostot 1, osastot 1 ja 2 sitoumusmäärärahat on korjattu aikaisempien huomioiden mukaisesti ja mehän voimme tietysti vain tämän myöntää. Ja sitten tarkistus seitsemän, kuten Spreetolta, se on vähän taas sama kuin nämä aikaisemmat kolme tarkistusta. Minä puolen näitäkin niin kuin ennenkin sitten tarkistus kahdeksan, sama tekijä. Lisää tähän vielä yhden kommentin. Kaikki tilintaksustuomioistuimen suositukset, jotka koskevat palkkausta ja siihen liittyvää avoimuutta on toteutettu. Ja tätä varmasti voimme tukea tätäkin tarkistusta. No niin, nyt tämä säätiö on käsitelty. Sitten mennään kohtaan 17. CDFOP, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, kolme tarkistusta tehty. Ensimmäinen Marian Haakinilta, Se heijastelee vähän samaa kuin hänen aika, aikaisemmassa kohdassaan tehty tarkistuksensa. Ja hän muistuttaa, että uudet koulutusmuodot tällä hetkellä todella ovat tarpeen. Tarkistus 2 on samanlainen kuin Haakin jätti Eurofoundin yhteydessä. Siinä muistetaan siitä, että vuoden lopun rahoitusselvitykset on asianmukaisella tavalla jätetty. Sitten vastoin tarkistus kolme saapaa Öriltä. Hän pahoittelee siinä sitä, että ennakoidut vajeet, jotka aikaisemmakin voisi olla toteutuneet, toteutuneet, niin niitä ei oltu kunnolla tyydyttävällä tavalla korjattu ottaen huomioon ottaen huomioon Selepopin tilanne minä en haluaisi hyväksyä tätä tarkastusta. Sitten vielä, kun arvioidaan virastojen yleensä tilannetta, niin olemme saaneet tästä neljä tarkistusta kohdasta yksi. saapaa Öriltä. Voin sen hyväksyä ja puolan sitä. Sitten kolme tarkistusta samasta kohdasta kolme kuten Pierolta, Öriltä, Haakinilta. Ehdottaisin kompromissia, jossa tavallaan kootaan yhteen kaikki nämä tarkistukset ja jossa korostetaan sitä, kuinka tärkeä yhteistyö virastojen välillä on ja kannustaa niitä toimimaan näin jatkossakin ja pitää täsmentää eri alat, joilla yhteistyötä harjoitetaan, tutkimusohjelmat, miten laaditaan äh, tutkimushankkeita ja minkälaisia tarkkailumetodeja käytetään. Ja sitten tämä, tämä yhteistyö, sen pitää saada aikaan konkreettisia tuloksia vielä. No niin, nyt olen käynyt läpi tämän esittelyn. Pyydän anteeksi, että nyt pysty tänä aamuna ottamaan näitä uusia ajatuksia sen tarkemmin oli nimittäin ETFn tilanteesta. Meidän täytyy esittää tämä kommentti koskien Rova Selvanin kauden uudistamista. Siis tämä ei todellakaan tarkoita mitenkään, että en tai, ha, tai siis tarko, että suhtautuisi hänen kieltästi, nimittäin arvostan häntä todella paljon. Öm, nyt olen käynyt läpi nämä mietinnöt ja annan puheenvuoron herra Serkasille. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin juuri ETFstä puhuisinkin. vaikka tämä on aivan turva, turhaa, koska te itse tämän oli selvästi sanoitte, mutta minun ryhmäni haluaisi yhtyä tähän ja äänestämme tämän suosien tarkastuksen puolesta, mutta me haluaisimme pyrkiä siihen, että ei tulisi mitään edellisiä tulkintavirheitä, koska sen suhteen, että me suhtautuisimme kielteisesti Rova Serva, niin haluaisin korostaa tätä asiaa, että nämä kaksi asiaa pysyvät tulevat selväksi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 ahol is. Kiitos. Haluaisin sanoa jotain budjetista 2012. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin minun tarkistukseni kolme otettiin viittauksena kohtaan kuusi toiseen osaan. Siis ilmeisesti tulkitsitte tarkistukseni niin, että sääntöjä on liikaa, mutta en minä sitä oikeastaan sanon, vaan olen sitä mieltä, että yksinkertaistettu menettely on mahdollinen, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jotkut yksityiskohdat eivät tule tässä selväksi. Siis kyllä, jos siellä on joku virhe, niin se pitää jotenkin voida sieltä selvittää. Tämä ei tarkoita mielestäni sitä, että virheiden taso kasvaa. Puhuja keskeyttää puheenvuoronsa. Um, Onko komissiosta edustajaa paikalla? Mais pas encore terminé. Ah pardon, mais je, je, comme... Niin en puhunut vielä ihan loppuun. Vous aviez terminé, mais no, no, no. Euh, vous avez raison. Mä Vain toivon, että kuuntelette. En minä ollut vielä puhunut loppuun. Donc maintenant je suis totalement oui et vous avez la parole. Joo, e, még egyszer nem... Kyllä, saatte uudestaan puheenvuoron. No hyvä, toistan vielä kerran. Minä en halunnut tarkistukseni kautta sanoa sitä, että yksinkertaistettujen menettelyjen takia virheiden taso kasvaisi. Halusin vain sanoa, että jos jotain säännönvastaisuuksia virheitä on, niin niitä ei löydetä kyllä jos näin tiukassa aikataulussa on toimittava, koska silloin kaikkia yksityiskohtia ei pystytä tutkimaan. Ehkä komissio ei pidä välttämättömänä esitellä meille kaikkia yksityiskohtia. Ja siksi kompromissin hengessä voin vetää toisen osan pois tarkistusta. Halusin vain selittää, mitä ajoin takaa. La possibilité à la commission de s'exprimer annetaan tilaisuus puhua. Ehkä te sel- hän selvitä tätä kohtaa, jonka otitte esille ja minäkin. Mitä tulee näihin nimitysprosesseihin, sitten katsotaan, miten voidaan sopia näistä tarkistuksista. Kaksi ja kolmen hän liittyvät toisiinsa. Komissio, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. We'd like to comment. Kiitos. Mitä tulee tähän yksinkertaistettuun menettelyyn, haluaisin sanoa, että Kuten aikaisemmin olemme noudattaneet tämän valiokunnan vastuuvapausohjeistusta. ohjeistusta. Me olemme päässeet eteenpäin viimeisen kahden vuoden aikana huomattavasti, kun olemme yksinkertaistaneet asioita ja pyrkineet vähentämään hallinnollista taakkaa. Me todellakin haluamme yksinkertaistaa menettelyjä näissä säännöissä vuodelle vuoteen 2020 asti. Haluaisin lisätä, että nämä positiiviset tulokset näistä yksinkertaistamisponnisteluista näkyvät hyvin mietinnössä, jossa painotetaan tätä yksinkertaistamista ja sen positiivisia vaikutuksia. Meistä tämä tarkistus, jos se hyväksytään, saattaa heikentää tehtyä työtä jo liittyen yksinkertaistamiseen. Mitä tulee etf niin oikeastaan se ei ole me, meidän pääosastomme asia sen vuoksi, että työllisyyden pääosastolla meillä ei ole tätä asiaa käsiteltävänä. D'accord. Euh, merci de ces précisions. Euh, ce que je vous propose... Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Ehdotaisin äh, seuraavaa. Moi, je, je pense que quand on peut simplifier... Euh... Siis kun voidaan yksinkertaista asioita, niin en usko, että komissiota voidaan epäillä – suuntaamista, jota se antaa itselleen, tai virastoille. Ei sitä voida syyttää mielisyydestä ja kun se valvoo julkisten varojen käyttöä, kaikki toimet aina kehottavat meitä käyttämään yksinkertaisempia menettelytapoja. Ja se, jos tähän liittyy sitten riskit väärinkäytöksistä tai hu- huonon hallintopaan liittyvät riskit, ja juuri tilintarkastustuomioistuin hän sanoo, että jos yksinkertaisesti näin voidaan vähentää näitä hallinnolliseen toimintaan liittyviä riskejä, minä haluan tukeutua tähän huomioon tilintarkastustuomioistuimesta. Mielestäni se on varsin myönteinen kommentti. Ja täm, tähän on juuri tässä toisessa osassa pyydetty pyritty kohdassa kuusi tai tarkistuksia, joka on tästä kohdasta kuusi tehty, jota haluatte poistaa ja mielestäni niin tämä on kyllä hiukan vahinko. Ehdottaisin ehkä seuraavaa, että vetäisitte pois tarkistuksenne kaksi ja sitä vastoin kohta tarkistuksen kolme tekstiä muutettaisiin hiukan, että säilyttäisiin tämä valppauden idea ja joka, jota tarvitaan, tavallaan huonoa soveltamista. Mentäisin tavallaan hiukan takapakkia sen suhteen, mitä virallisesti on ehdotettu tarkistuksessa kolme. Toivottavasti nyt ymmärsitte, mitä tarkoitin ja tämän keskustelun jälkeen voitte tehdä uusia ehdotuksia. Näin voidaan pistää tähän tarkistukseen plusmerkintä. Sehän olisi paljon parempi, kun ajatellaan yhteistyöhenkeä, joka meillä aina on valinnut budjettikysymyksissä. No niin, nyt nämä kohdat on menty loppuun esityslistalla. Ja me äänestämme me tulemme keskustelemaan tästä e- ja seuraavan kerran 12. helmikuuta ja silloin voin esitellä teille suullisen tarkistuksen ETFn virkanimityksistä. Toivottavasti Sava Öri pystyy silloin paremmin hyväksymään nämä yksinkertaiset menettelyt. Joka tapauksessa me tulemme äänestämään 13. päivää ja valiokunta äänestää, budjetti, joo, budjettivalvontavaliokunta äänestää 17. maaliskuuta. Tämä kohta on siis loppuun käsitelty. Kello on 9.42 ja nyt sitten mennään kohtaan 20, nimittäin äänestys. talouspolitiikan Euroopan ohjausjakso, vuotuisen kasvuselvityksen, työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat tänä vuonna. Sergio Gutierrez Prieto on esittelijänä. Bien. Alors, euh, je, je, nous devons faire face à une petite difficulté. Tässä on pikkuinen ongelma. Ensinnäkin, onko kaikilla äänestyskortit? Qui n'a pas sa carte? Une... Kuka on unohtanut? Yksi sosialisti. No hyvä. Tässä on pikku ongelma, koska kompromissit ilmeisesti ovat olleet hankalia ja pitkiä neuvotteluita on käyty ja ymmärrän, että joitakin kompromissien tarkistuksia ja muutoksia on tehty aikarajan jälkeen ja nämä pikkukorjaukset eivät sitten näykään tässä tekstissä, jotka on tekstissä, jotka ovat listassa mukana ja ilmeisesti kaikki poliittiset ryhmät eivät tästä osannut tietää. Muistutan nyt näistä pysyvistä säännöistä, mitä tulee äänestysluetteloihin ja kompromissitarkistuksiin tässä valiokunnassa. Kohdat ovat hyväksyneet tällaisen työtavan jo vaalikauden alussa ja sitä pitää noudattaa, jos haluamme, että työ tehdään asianmukaisella tavalla. Teemme kaikkemme, jotta voimme sopeuttaa näitä kompromissitarkistuksia mukaan, kun näitä asioita tulee eteen, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, kuinka vaikeaksi tämä kaikkien työn tässä tekee. Nämä ongelmat koskevat kompromisseja QREE e ja 81, 129 tarkistus on vedetty pois. Jos teille sopii, niin me aloitamme äänestyksen. Ennen kohtaa yksi kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissin jälkeen 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi J kolmesta ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohtaan kolme kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 575 poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen.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 J'ai compris, je m'assure juste. Ymmärrän, ja tulkki pyytää anteeksi, minulla ainakin äsken oli mikrofoni vahingossa kiinni, ja tulkkaus jatkuu. Kuuluuko nyt? What was uh, the destiny of my amendments? En tiennyt oikein, miten tarkistukseni kävi nyt. Warning you on the niin varoitin tätä aikaisemmassa kohdassa, että jos te äänestätte 75, silloin 77 jo teiltä raukeaa, mutta tämä jo tapahtui. Nyt olemme kohdassa teidän tarkistuksena 79, sama asia kuin 78. 78, 79 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mikro. Mettez le micro, parce que sinon personne ne va comprendre. Mikrofonin päällä, olkaa hyvä. Niin yksi sosiaalisesti hänellä ei ollut tarkistusta ja me äänestimme tästä 66. 36. Niin se oli, me tehtiin, teimme 78-79. Minulla on jo äänestyskortti, niin. Eh, eh. No hyvä, tämä asia on ratkaistu. Kiitoksia. Sitten jatketaan. 80 on rauennut, joten kohtaan 6, tarkistus 81. L'amendement, l'amendement 81. Loppe Vontanelta on vedetty pois. Sitten kompromissi M. Neljältä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta seitsemän sitä ei voida hyväksyä tätä kohtaa ottaa käsittelyyn. Ja sitten 87, no sekin on inadmissible, ei voida hyväksyä. Sitten kompromissi N, kaksi ryhmää tekijöinä. Tähän Tämä on suunnan tarkistus itse asiassa. Bon. Est-ce que tout le monde a connaissance du compromis Tuntuvatko kaikki tämän kompromissin N? Hyvä. Me äänestämme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme kuitenkin. Le compromis N. Tout le monde a pu voter le Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 19.20 vastaan hylätty. Ja sitten vuorossa Donc je mets au voile le... Äänestämme alkuperäisestä tekstistä ja tähän liittyy suuren tarkastus puolesta vastaan. No uudestaan. Tämä on hiukan monimutkaista. Meillä oli kompromissi N. Siinä korjattiin suullista tarkistusta joka oli tehty alkuperäisen tekstiin. Tämä kompromissi hylättiin, joten nyt minun täytyy äänestyttää alkuperäisestä kohdasta, johon liittyy tämä suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 88 vedetty pois ja äänestämme Kohta 9 kompromissi O kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 10 tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä, olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja, mutta kun me äänestimme alkuperäisestä tekstistä kompromissin N-kohdalla, niin mielestäni silloin oli jotkut, minä halusin tässä tarkistusta, mutta puheenjohtaja tässä sallinut, koska aikaisempi tarkistus hävittiin ja olen sitä mieltä, että alkuperäinen teksti oltaisiin voitu hyväksyä, jos voisimme vielä tarkistaa tai muuttaa. Por ejemplo, parte del grupo... Esimerkiksi EPPstä osa piti parempana e, alkuperäistä tekstistä äänesti tätä suullista tarkistusta vastaan, mutta alkuperäisen tekstin puolesta. Moha. Ilman suullista tarkistusta alkuperäinen teksti on sellainen, että sitä voi ottaa vastaan, joten asia on sillä ratkaistu. Sitten kohta 11.95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 Sopii yhteen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 12, kompromissi B, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 13. Tätä ei voida ottaa käsittelyyn. Sama koskee 112, sitten 103 puolesta vastaan. 103. 103. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Päättyy. 21 puolesta 18 vastaan, 0 tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 15, 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Äänestämme tarkistukset 105, 106, Esa ja Haakin, Lope, Fontanier, Öri, samanlaisia kaikki puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen, ilmeisesti kuitenkin hylätty koneäänestys. Le vote est ouvert. On a pu voter, le vote Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 21 puolesta 8, 19 vastaan hyväksytty. Sitten 108 raukea ja sitten 16 tarkistus 100. Niin anteeksi, 108 sopi yhteen, joten äänestämme siitä 108 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten 109 poisto esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 111 poisto puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 118 Donc si le compromis passe, c'est OK. Et ça devrait passer.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 Après le paragraphe 19, amendement... Sitten 118, vain toinen osa tästä tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 118. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Hyväksyt. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 22 vastaan, ei tyhjä hylätty. Sitten kohtaan 20, 120 tarkistus. Esitellä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko tätä tarkistamme? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 22.18 tuloksella hyväksytty. 119 Esajalta Sopitaan yhteen äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Sama tulos taitaa tulla, hyväksytty. Sitten kohtaan 21 kompromissi R. Sitä on muutettu. ehdotan, että puheenvuoron saa tässä esittelijä, joka rauhallisesti selittää, minkälainen muutos tähän on tehty. Sí, presidenta. Puheenjohtaja me otimme, en nyt jos muista väärin, otimme, kun puhuimme komissiosta ja jäsenvaltioista, puhuimme sopimuksesta sen eri toimivaltuuksista. Mitään muutosta ei kai ollut tässä, että komissio ja jäsenvaltiot sopivat omien toimivaltuuksiensa mukaisesti. Tällaista vain tähän lisäsin. Um, ähm. bon. No hyvä. Jos kompromissin lopussa, mitä tulee kohtaan 21, señora presidenta. Puheenjohtaja. Sí, presidenta. Okay. Sí, nos dicen. Shh. Puheenjohtaja. Amendement R. Äh, R-kohta luen tämän kompromissin ja sitten sanotte, mitä siinä pitää muuttaa, muuten tässä ei ollenkaan selvitä. Kompromissi R panee merkille, että hyvät työpaikat ja palkat ovat tärkeitä, ei vaan sosiaalisen kohesion ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden takia, vaan sen takia myös että voidaan säilyttää vahva talousvetoa komission ja jäsenvaltioiden muka- niiden toimivaltuuksien mukaisesti, että ne ehdottaisivat toimenpiteitä, jotka tarttuvat epätasa-arvoon ja takaavat ihmisarvoisen palkan vetoa jäsenvaltioiden, että ne toimisivat työstäkivän köyhyyttä vastaan pyrkien varmistamaan politiikan kautta, että kunnolliset palkat voidaan varmistaa ihmisille. Mitä haluatte tässä oikein muuttaa? El, el Tämä kohta on aivan täydellinen ja olemme tehneet yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa. Tämä on juuri se kompromissi, jonka haluamme äänestää. Ei ole mitään muutosta siihen. Hyvä. Te, mm, ymmärsin, että tähän te halusitte vielä para, palata. Mutta hyvä, että voimmekin äänestää tässä muodossa. Kuka puoltaa R? Vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Siksi tiettyjä tarkistuksia nyt kaatuu ja sitten 125 Levskaasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 seuraavaksi. Ei, ei mennäkin suoraan kompromissin S kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kompromissi S. Äänestys on auki. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 24 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. Ei tyhjää. Sitten paljon tavaraa tai varoittaa käsittelyyn. Paitsi kohdassa 23 on 130 tarkistus. Siitä voimme äänestää puolesta 130. Kyllä ihan teidän omanne on. Donc, qui est pour le 130? Puoltaa 130 vastaan äänet tyhjät hyväksytty. Kohta 29141. Lopelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 30 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 raukeaa ja kol- sitten kohtaan 31, 144 puolesta. Pardon, pardon, pardon. Anteeksi, anteeksi, no puheenjohtaja, olette ihan oikeassa. 142 ensin puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia, että olette näin tarkkoja ja autoitte. Sitten 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 sopii yhden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi poistoa, 149 ja 50 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 3451 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 155 puolesta vastaan tyhjää. Ei, 155 uudestaan puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 159 sopi yhteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 poistoesitys. Ja tämä tarkoittaa, että emme voisi tämän takia äänestää FFstä, kuka puoltaa vastaan tyhjää hylätty kompromissi FF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sama juttu 168 poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 171 vedetty pois, ei voitu ottaa käsittelyyn, kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä, tarkistamme. Katsotaan sitten. Le vote est ouvert. Äänestys auki. Onko äänestetty? Äänestys kiinni. 21, 8 tuloksella hylätty, 175. Niin, halusin olla oikeassa. Pyydän anteeksi. Tällainen ei menettele. Siis hyväksytty. 175 sopii yhteen puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Sitten 176 EPPstä poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 ei voida käsitellä. Sitten tarkistus 178 poistoesitys, joka estäisi sen, että seuraavasta kompromissista äänestetään puolesta. 178 vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi GG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten taas näitä, joita ei voida käsitellä, kompromissiin Y kohdasta 47 neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi. Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5295 tarkastus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistamme 195 tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 22.17 Yksitty ja hyväksytty. 196 raukea, samoin 104. sitten 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohtaa 53, 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 199 sopii yhteen aikaisemman kanssa, joka nyt läpi äänestämme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 raukea, sitten niin, Anteeksi, anteeksi, pyytää puheenjohtaja. Kyllä me voimme äänestää 200. Ja esittelee vielä puoltaakin. Puol, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 201 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi AA. Tähän on tehty vielä viime hetken muutoksiakin. Voisiko esittelijä selittää? Se Sí, solo que no, en el texto del kompromissitekstissä ei ole yhtä sanaa, joka jäi pois, nimittäin seuraukset. konsekvenssit. Täällä lopussa en tiedä, oli joku, on, joku ongelma tekstin lähetyksen yhteydessä, mutta tästä puuttuu sana seuraukset. So the, read, the text would read. Teksti kuuluisi ihan lopussa korostaa, että jäsenvaltiot, jotka eivät asteittaisia uudistuksia nyt toteuta, voivat myöhäisemmässä vaiheessa huomata olevansa tilanteessa, missä niiden täytyy ottaa, tehdä uudistuksia, joilla on huomattavia sosiaalisia seurauksia. Tekninen virhe taitaa olla, eikä se muuta tässä kompromissin sisältöä. Kolme ryhmää tätä tukeekin. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksy... hyväksytty. Sitten kompromissi BB vuodesta 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 211 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58 kohtaan kaksi poistoesitystä, 215, 216, Esa ja Debaker yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 217 Esajalta poistoesitys puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Uskon, että se hyväksyttiin. Äänestys alkaa 217. Onko äänet annettu? No, no, no. Votiklu. No, Äänestys päättyy. 22 puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty. Sitten 220 puolesta vastaan hyväksytty 221 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 222 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 223 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 224 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 225 poisto, tarkistus. Tämän takia ei voitaisiin äänestää KH, kuka puoltaa vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi HH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 kohta 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty 229 puolesta vastaan tyhjää. Kuka puoltaa? vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten jos on kappaleen viite, tarkoitus yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten jos on kappale A, tarkoitus kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme raukeaa, mutta voimme äänestää nelosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi vedetty pois, kompromissi, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vastaan kappale C, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten D 13 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E-kohdasta alkuperäisestä tekstistä suullinen tarkistus. Näin kohtaa E voitaisiin hyväksyä, jos tämä menee läpi. Äänestämme näin muutosta kohdasta E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F 16 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Pardon. Euh, Nyt Niin, meidän pitää palata vähän taaksepäin. Unohdin äänestää tarkistusta 15. Se sopii yhteen alkuperäisen tekstin kanssa, jota on näin muutettu. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 17 ja 18 Esa ja Lope Fontanier, Ri, samanlaisia tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa sitten yhden kappale F, 19 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johtajan kappale G 22. Siinä halutaan poistaa ensimmäinen osa tekstiä, koska toista osa tekstissä, tekstistä ei voida missään tapauksessa hyväksyäkään. 22. Jos se menee läpi, niin ei voida äänestää kompromista C. Meillä on ryhmässäkin sen mukaan, kuka puoltaa. 22 vastaan äänet. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tar- kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko kuitenkaan kappaletta H ei voida ottaa käsittelyyn. Sitten jos on kappale J38, taas tällainen poistoehdotus, ja se estäisi kompromissin E. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Jistä kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten m kohta 44, haakinnalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi G N kohdasta puolesta vastaan pyhiä hyväksytty. Sitten Osta 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten P-kohdasta 54 puolesta Contre. vastaan tyhjää hyväksytty. 53 äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus kappale Q 58 puolesta. Liberaalit äänestäkää sosiaalisten kanssa, silloin EPP ei voita. Q 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt liberaalit äänestävät EPPn kanssa ja EPP voittaa. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. R59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteessä 232 tarkistus Esajalta poistaisi koko liitteen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 233 poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi II puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suositus 2, 237, tarkistus, poisto, puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi JJ, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 239, poisto tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, KK, kompromissi, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Suositus 4. 246 poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi EE e. esittelijä haluaa puhua tässä yhteydessä, joten hän saa puheenvuoron, että hän selittäisi tätä señora presidenta, Yo, yo, pero yo no tengo... la situación, donc je vais m'en occuper. No, mira, minä voin hoitaa tämän asian, sanoi puheenjohtaja. Y bon la fin. Kuusi täällä lopussa. Liittävää tilaa toiminnalle, tila, se lisää palkkoja. Siinä pitäisi sanoa, voisi nostaa heidän palkkojaan. Could increase their wages. Puheen. Esittäjältä voitte korjata, jos en ymmärtänyt oikein, mutta jos ymmärsin oikein, niin sitten voimme äänestää EEstä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta, ne, kohta kuusi. Suositus neljä kompromissi LL puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksia, mutta uskon, että se on hylätty. Se alkaa. Onko äänet annettu? Äänet päättyy. 19.21 tuloksella hylätty. Sitten äänestämme ensin tarkistus 250 Lupe Fontanilta. Alors, euh, dans la créativité de ce matin, je comprends qu'il faut d'abord... Tavallaan mun luovassa hengessä ymmärtääkseni ensin pitää äänestää sitten suullisesta koskien alkuperäistä tekstiä. Äh, ei, vast, ei vastusta, voimme äänestää alkuperäisestä tekstistä. Ai sitten ei olekaan tätä tarkistusta. Mm-hmm. Sitten 250 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 250. Äänsä alkaa. Oui, oui, oui, oui. Voilà, la gymnastique est terminée. Alors, sur le... Onko äänestetty 19 puolesta 21? Ei mennyt läpi. Hyvä, hyvä. siis. joten kohtaa kuusi ei ole koskaan ei voitu ottaa käsittelyyn. Oletko kaikki samaa mieltä? Kyllä ovat. Sitten kohtaan seitsemän. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty Sitten viisi suositus. Poisto 252 puolesta. Ah, pardon. No, no, no, no. Ei, ei sano puheenjohtaja. Suositus viisi, sitä ei voi ottaa vastaan, joten ei tarvitse poistoesitystäkään, kun tekstiäkään ei voida hyväksyä. Sitten suositukseen 6. 254 debakkerilta. Se on poisto. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 255 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 255. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 19 puolesta 20 vastaan. Yksi tyhjä hylätty. Sitten tuostus 6, kohta 5, tarkistus 256 puolesta. Vastaan tyhjää. Me tarkistamme tuloksen 256. Äänestys alkaa. Tout Äänestys päättyy. 23.17 tulos hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan. Puolesta äänet vielä vastaan tyhjää hyväksytty. Suositus 7 260 debakkerilta poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi MM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 263 poistoesitys jälleen puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi NN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äänestetään tarkistuksesta 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten suositus 10, tarkistus 268, poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi OO puolesta vastaan tyhjää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 164 puolesta vastaan, tulki pyytää anteeksi, hylätty. Sitten ähm, palaamme normaalijärjestykseen ja suosituksesta 11 äänestämme 271. Debakkerilta poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi PP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272. Se on rauennut. Joten suositus 12273, poistotarkistus pois, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten voimme äänestää kohdasta yksi 274 Lope, Lope Fontanelta puolesta vastaan tyhjää. Puolestako vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti koneäänestyksenä esittelee puolta. Äänestys auki. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 5 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Ja koko neuvottelutiimiä. Sitten 21 on vedetty pois esityslistalta ja sitten me tulemmekin kohtaan 22 ja me äänestämme Danuta Jaslovieskan mietinnöstä lausunto, joka on tehty budjetin valvontavaliokunnalle. Onko ikääntyviä työntekijöitä tarkoitettu Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan on olemassa välineitä? Tämä on tehty tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksen 25, 25 2012 jälkeen. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 tarkistus. Täällä liittyy suullinen tarkistus esittelijältä. Kukaan ilmeisesti vastustamme, äänestämme 24. Puolesta vastaan tyy. Jos No nyt ei näytä seltä. 24 muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän tuloksen. 24 muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. Pas pendant L'amendement äänestys päättyy 17 puolesta 18 vastaan. Hylätty. Haluatko vielä puhua? Olkaa hyvä. Mm, Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo, że e, naruszam spokój. Pyydän anteeksi siitä, että keskeytän, mutta minun täytyy sanoa, että olen todella hämmästynyt sosiaalidemokraattien asemasta. Tämä tarkistus e, hän on vain tehty täydentämään toisilla sanoilla tätä asiakirjaa, joka on jo hyväksytty liittyen sosiaalirahaston käyttöön vuoteen 2020. Ja niissä asiakirjoissahan me muutimme tämän osan. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 26. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 4 vastaan aikaisemmin hyväksytty, 27 vedetty pois, sitten kompromissi G, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan seitsemän jälkeen tarkistus 31. Tähän liittyy suunnilleen tarkistus esittelijältä, jos ei vastusteta suullista tarkistusta, niin äänestämme muutetusta 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen koneäänestys 31. Onko äänestetty äänestys päättyy? 19 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkoitus kahdeksan Oma Räyten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koko teksti koneäänestyksenä saakka. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 33 puolesta vastaan onnittelemme esittelijää. Et donc nous en venons au point 19. kohtaan 19. Tässä Edith Bauerin mm, mietintö neuvostolaissa käytävät neuvottelut työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä. Yksi ainoa äänestys, jossa hyväksyttäisiin neuvottelujen tulokset. Edith Bauer tässä johti neuvotteluita meidän tiimissämme, joten me äänestämme koko tekstistä. Koneäänestys, äänsaka. Tout le monde a pu voter. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 31 puolesta yksi vastaan, kolme tyhjää ääntä. Me onnittelemme esittelijää. Ei, Alors attendez, attendez, attendez, ne partez pas tous. Ei saa lähteä kaikki vielä, koska meillä on tässä vielä tärkeitä asioita esityslistalta ainakin yksi kohta, nimittäin puhumme Kreik puheenjohtajavaltio Kreikan kanssa. Me ennakoimme, että lopettaisi äänestyksen aikaisemmin jo, joten puheenjohtajavaltio Kreikka tulee niin pian kuin mahdollista, mutta me sanoimme heille, että todennäköisesti vartijavalle 11, joten he tulevat silloin. Jos te haluatte nyt virkistäytyä vartin verran, en voi estää teitä siitä, mutta Tätä kohtaa varten teidän pitää palata. Ja sitä paitsi meillä vieläkin on kaksi kohtaa esityslistalla. Joten pyydän hiljaisuutta. Sitten kohta 23. Hiljaisuutta. Öö, prendre connaissance du projet d'avis Lausuntoluunnos, jonka esittelin teille meidän valiokuntamme puolesta, se liittyy mietintöön, jonka budjettiasiain valiokunta laatii. Ja tässä käytetään 50 artiklaa ja tässä aiheena on monivuotiset rahoitus kehyksestä saadut kokemukset tai neuvottelut saadut tulokset ja kokemukset. Tässä vaiheessa pyytäisin teitä panemaan merkille tietyt kohdat. Ensinnäkin nimittäin tapa, jolla me olimme neuvotteluissa mukana. Toisaalta erotettiin neuvottelut lainsäädäntöperustasta ja sitten oikeusperustasta ja sitten luvuista tämä ehkä oli strategia, joka on heikentänyt Euroopan parlamentin kantaa. Ainakin minä erottaisin teitä miettimään tätä seikkaa. Sitten toiseksi pyydän teitä panemaan merkille sen, että olemme joutuneet tekemään töitä vuoden 2011 lukujen pohjalta. On tällainen tekninen termi, revisee käytössä, mutta että ähm, tämä ei oikeastaan mahdollistunut sitä, että otettaisiin huomioon tilanteen kehitys jokaisessa jäsenva- jäsenvaltiossa. Sitten kolmas kohta. missä maiden Euroopan neuvosto on täyttänyt todellakin tehtävänsä silloin, kun se puuttui lainsäädäntöprosessiin minun täytyy vielä pyytää teitä puhumaan tästä 25 prosentista ja tavasta, jolla toisessa valiokunnassa tarkistuksia tehtiin täysistunnossa. Siis nämä ovat asioita, jotka liittyvät toiseen valiokuntaan. Pyytäisin teitä myös ilmaisemaan pettymyksemme näistä olosuhteista, joissa jouduimme neuvottelemaan Rova Haakkinin mietinnöstä koskien Euroopan globaalista rahastoa tai kun neuvottelemme Rova Kostelon mietinnöstä tästä vähävaraisemman tarkoitusta rahastosta. Näin emme aina voineet mennä ihan niin pitkään kuin olisimme halunneet, vaikkakin uskon, että meidän pitää kuitenkin olla tyytyväisiä lopputuloksesta näissä kahdessa kohdassa. Sitten me edelleenkin sitä mieltä, että miten parlamentin neuvotteli horisontaalista kohdista, niin tätä toimintaa oltaisiin kyllä voitu jotenkin optimoida. Edelleen olemme sitä mieltä, että tapa, kun neuvotel, se tapa, jolla neuvoteltiin oikeusperustasta, tässä jotenkin on edistytty. kokonaisuudessa tässä kyllä oli ongelmia, mutta tämä liittyy ensimmäisen kohtaan, jonka otin esille. Ja, ja lopuksi la relation avec le Parlement. Neuvosto hoiti suhteitaan parlamentin kanssa, mitä tulee sen lähestymistapaan osittain tai kokonaisvaltaisesti, niin se ei aina ihan noudattanut perussopimukseen kirjantajan henkeä Nämä kohdat nyt teille esittäisin, mutta halusin nyt sanoa, että tarkistusten, haluan itse tehdä tarkistuksia joistakin lisäkohdista vielä aivan erityisesti kun ajatellaan sitä tapaa, miten parlamentti pystyi optimoimaan työtään – sen työn suhteen, mitä suureen valiokunnassa tehtiin, että otamme huomioon budjettivaliokunnan ehdotukset tästä asiasta, mutta meistä kuitenkin tuntuu siltä, että tässä asiassa olisimme voineet me pidämmellekin. Toisaalta tulen tekemään koko joukon tarkistuksia, mutta mielelläni otan vastaan myös ehdotuksia muilta jäseniltä menettelytapakysymyksistä ja aivan erityisesti ajattelen sitä seikkaa, että näin tärkeässä kysymyksessä kuin tämä oikeus perustaa monen, monia vuosien rahoituskehityksen kehyksen kohdalla, niin komissio teki valtavasti yli 18 lainsäädäntöehdotusta ja tämä sotki vähän prioriteetteja eikä näin synny kovinkaan selkeää näkyvyyttä asialle. Ja mitä tulee menettelytapaan, ei, mielestäni ei ole normaalia toimintaa, että tällaiset oikeu, pienissä oikeusperustoissa meillä on täysin antama neuvotteluvaltuutus ja tässä taas vastuuvaliokunta joka oli vastuussa Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta, pystyi neuvottelemaan ilman mm, täysistunnon valtuutu- neuvotteluvaltuutusta. Sitten haluan vielä sanoa tässä vaiheessa, että tapaamiset olivat meille erittäin tärkeä, kun hyväksymme oikeusperustan, ja erityisesti tämä koskee tapaamista, joka meillä oli yhteislainsäädäntöjen kanssa koskien nuorisotakuu kysymyksen tulevaisuutta. Tässä joitakin ehdotuksia tässä vaiheessa. Ja voimme ottaa keskustelun, kuka haluaa puhua. Je vous ai tellement saoulé que personne ne va intervenir. Si, Marianne Harkin. Et puis ensuite... Harkin ja Jane Lambert. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä lausuntoluonnoksesta. Olen oikeastaan kaiken kanssa samaa mieltä. Minulla on tietenkin oma yhteyteni EGFn mutta joka tapauksessa jotain oppia tässä on saatavana ja nämä on kirjattava nyt muistiin, koska jotkut niistä, jotka ovat keränneet kokemusta tällä kertaa, eivät ehkä ole seuraavassa parlamentissa, joten on tärkeää, että nyt opitut asiat saadaan kunnolla paperille, jottei samoja virheitä synny uudestaan. Neuvostolle tämä oli tietenkin kovin uutta, koko tämä valta, ja vaikutusvalta kysymys oli tässä merkittävänä esillä. Kohdasta kaksi vain. En ole ihan varma, mitä tarkoitetaan. Sanot, siinä sanotaan, että pahoittelette vuoden 2011 luvut, joita komissio esitti neuvotteluiden pohjaksi, eivät heijastelleet jäsenvaltioiden realiteettia. En tiedä, onko tuosta jäänyt joku sana pois. Ihan totta, MFF-neuvotteluissa aikapainetta oli muutakin painetta ehkä, mutta aikapainetta ennen kaikkea. Ja sitten ennen kaikkea lainsäädäntöperusta ja budjetti. Näiden neuvotteluiden erotteleminen vähän, niin kyllä hajoitti parlamenttia, kun ei pystytty pitämään koko ajan molempia silmällä. Eli hankala oli hoitaa molempia tehtäviä, molempia tehtäviä yhtä aikaa. Toivottavasti voimme tehdä tähän vielä muutaman tarkistuksen. Kiitos. Kiitos, Jean Lambert. Thank you. I, I... Kiitos. Voimme hyvin pitkälti olla samaa mieltä siitä, mitä tässä on nyt kirjoitettu ja siitä, mitä Marian Haakin juuri sanoi. Tähän liittyy myös parlamentin omat sisäiset kommunikointikeinot, jotka eivät ole oikein toimineet, koska ei ole todellakaan kunnolla kommunikoitu siitä, mitä on tapahtunut. Ainakin siltä tuntuu. Ja tu- sitten tajusi, että asiat, joiden luuli olevan avoimia keskustelulle, eivät enää olleetkaan sitä, koska päätökset oli jo tehty muualla. Kuten sanoitte, neuvottelut täysistunnossa, tai meidän mielestämme nimenomaan neuvotteluiden puute ei todellakaan auttanut tätä parlamentin lopullista tulosta. Mutta kuten jo sanottiin, me tulemme tarkastelemaan tätä ryhmässämme puhua niiden kanssa, jotka olivat, ovat kaikkein eniten tästä olleet huolissaan. Minä onnistuin pysymään aika hyvin tämän ulkopuolella. Varsinkin tältä tuntuu nyt, kun katson, mille tasolle stressi nousi monilla. Mutta palaamme siis tähän. Kiitos. Ähm, merci beaucoup de Kiitos paljon näistä huomioista. On mukava huomata, että valiokunnan jäsenet voivat ottaa kantaa minun lausuntoluonnokseni. Me käytimme valtavasti energiaa ja aikaa tähän ja kollektiivisesti kaikki olivat sitoutuneita tähän prosessiin, joten on tärkeää, että sitä arvioidaan ja arvioidaan vielä hyvin täsmällisesti koko MFF-neuvotteluiden eh, menettely, siis ihan alusta loppuun ja mitä tapahtui meidän valiokunnassamme. Edustaja Haakin aivan totta tuo kakkoskohta. Ja jäsenvaltioissa, se tässä oli ajatuksena. No, tämän tekstin kohdan takaa löytyy se ajatus, jota pitäisi ehkä vähän selvittää tässä, että – 2011 luvut vuoden 2011 luvut siis, ottaen huomioon hintataso esimerkiksi, joka on muuttunut esimerkiksi Irlannissa, kun neuvoteltiin nuorisotakuusta esimerkiksi vuoden 2011 luvut eivät oikein heijastelleet realiteetteja esimerkiksi Irlannissa. Nyt voimme mahdollistaa tarkistusten jättämisen viimeistään 28. päivä tammikuuta puolilta päivin ainoastaan englanniksi, kuten tavallista määräaika siis 28. päivä tammikuuta. Kompromissitarkistuksia katsastellaan 12. helmikuuta äänestys 13. päivää ja sitten budjettivaliokuntaan ja huhtikuun täysistuntoon. Ja sitten toiseksi viimeinen kohta esityslistalla. Fredrik Darden voi kertoa neuvoston kanssa käytävistä neuvotteluista julkisten työvoimapalveluiden tehostetusta yhteistyöstä. Kolmikantaneuvotteluita käytiin eilen. Nous avons eu hier la deuxième réunion trilogue. Kiitos äh, puheenjohtaja. Meillä oli eilen toinen kokous aiheesta ja keskusteluiden alussa Kreikka puheenjohtajamaana sanoi, että neuvottelujen tilaa on hyvin vähän, neuvotteluvaraa on vähän Koreperin kokouksen jälkeen, mutta että kuitenkin he pyrkivät pääsemään eteenpäin ja osoittivat tiettyä luovuutta. Minusta, jos se nyt kykenevät tällaiseen tiettyyn luovuuteen ja haluun, niin sehän on hyvä. On muutamia asioita, jossa on jo kuitenkin päästy eteenpäin. Bench learning on yksi niistä, missä on päästy eteenpäin. ja kuinka koordinoidaan alueellisella tasolla. Nämä ovat hyvin tärkeitä aiheita. Sen lisäksi puhuttiin näistä työolosuhteista. Me haluamme että ne olisivat, nämä säännöt olisivat sitovia. Me olemme tehneet tähän kompromissiehdotuksen, nimittäin että palattaisiin takaisin komission tekstiin, mutta tässä ei päästy vielä eteenpäin. Me ehkä joudumme tässä nyt astumaan hieman taaksepäin. Neuvosto on ottanut tekstiin myös nyt jonkun verran tällaisia ehkäpä enemmän pakollisuuteen viittaavia virkkeitä. Ja tämähän on se, mitä me ehdotimme, mitä me haluamme. Toivon mukaan Koreperissä he voivat tämän hyväksyä. Delegoiduissa säädöksistä me olemme tehneet myös kompromissiehdotuksen. Bench Learning on yksi näistä aloitteista. Indikaattorit eh, laitetaan joko tai laitetaan todennäköisesti liitteisiin. Ja sitten eh, mitä tulee johtoon, niin eh, meillä on tähän monenlaisia vaihtoehtoja vielä. Indikaattorit äh, ovat äh, sopeutettavissa delegoidujen säädösten kautta. Tämä oli siis tämä toinen ja sitten vielä kolmas aihe. Inkon verkosto, jos tarkoitus, tämä verkosto, jolla on tarkoitus helpottaa informaatiotulvaa. me olemme saaneet tässä kompromissin, mutta tätä täytyy vielä jossain määrin hioa. Me odotamme vielä minkälaisista kokouksista tässä nyt on kysymys, onko kysymys kokouksista esimerkiksi suljettujen ovien takana, mutta tästä on tulossa vielä ehdotus ja sitten maa vie tämän koreperiin käsiteltäväksi. Ja mitä nyt sitten tapahtuu ensi keskiviikkona on vielä trilogi, sen olisi pitänyt olla viimeinen trilogi, jota ennen meillä nyt on äh, vielä informaation vaihtoa tiet tiettyä tekstien hiomista ja muutamia teknisiä kokouksia, jossa pyrimme vielä hoitamaan asiat kuntoon. Kiitoksia tästä täsmällisestä selonteosta. Pari kohtaa lisään vielä. E tämä on, e MK on tärkeä kysymys. Neuvostolle pitää sopeuttaa työllisyyskomitea on erittäin tärkeä eh, neuvostolle toisaalta, mitä kun ajatellaan tämän verkoston pakollista luonnetta, niin komission ohjeistus on todella mahdotonta ymmärtää. On yksi kysymys, josta unohdimme kysyä neuvostolta. Nimittäin siellä on määräenemmistöpäätös käytössä, kun se voi vaatia tätä valinnaisuutta tähän. Epäilen kuitenkin, komission tekstiä ja tulkintaa, joka siitä on tehty. Siis tämä on pakollinen verkosto. Se, että neuvosto halusi ottaa esille tämän vaihtoehtoisuusmahdollisuuden, heikentää kovasti kaikkien näiden menettelytapojen oikeutusta ja mielestäni parlamentti on ihan oikeassa, kun se ottaa tästä, tämän tärkeäksi aiheeksi keskusteluissa. Ja neuvoston tekstipaketti on meille tällainen ehdoton rajalinja, jota ei voida ylittää. Nyt tämä kohta on loppuun käsitelty. Onko muita sijoituspyyntöjä? Anteeksi. Rova Malika. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia selonteosta. Minulla olisi kysymys koskien neuvottelta näistä indikaattoreista. Tiedämme tämän tärkeä kysymys, koska työttömyys, työllisyysprosentit, niistä keskustellaan. Oliko jotakin jännitteitä tai oliko joitakin indikaattoreita, joita neuvosto ei hyväksynyt tai muuten. Me olemme vielä puhuneet indikaattoreista, koska odotamme vielä komission ehdotusta, joka saadaan tänään keskipäivällä, mutta heti kun tämä ehdotus saadaan, niin sitten tutustumme huolella tähän tekstiin ja reagoimme tähän tänään kello kahdeksaan mennessä, jotta neuvosto voi mennä koreperiin perjantaina asian kanssa. Hyvä, kiitoksia kaikille. Esittelijä ottaa huomioon meidän seuraavan trilogimme. Sehän pidetään, niin kuin hän sanoi, 28. tammikuuta. Se otetaan huomioon. Äh, hän kertoo sen tästä ylimmässä kokouksessa Strasbourgissa. Tämä kohta on loppuun käsitelty. Nyt pyydän tätä vielä pysymään paikalla, koska otamme kohta vastaan Kreikan ministerin. Euh, chers collègues, j'étais en train de... Hyvät kollegat, olin juuri kertomassa tästä äsken käymästämme keskustelusta ministerille, koska tämähän on asia, jota hän seuraa varsin valppaasti itsekin, ja mehän tiedämme, että puheenjohtaja valtio Kreikalle on todella tärkeää vielä loppuun kaikki lainsäädäntöneuvottelut, jotka ovat vielä kesken, mutta ei vain näin, koska teidän puheenjohtajakaudellanne ne Meillähän tämä on viimeinen puheenjohtajakausi tällä vaalikaudella. Monia asioita on vielä kesken työllisyys- ja sosiaaliasioidenkin kohdalla. Vous avez euh, vos propres priorités. Euh, on omat painopistealueenne, meillä on omamme ja nyt sitten voimme näistä kaikista keskustella ja varmistaa, että tämä viimeinen puheenjohtajakausi tämän parlamentin aikana on mahdollisimman yhteistyökykyinen. Tai että meillä on hyvä yhteistyösuhde tässä valiokunnassa teidän kanssanne me olemme voineet jo hiukan testatakin teidän sitoumustanne asioihin, koska me tapasimme Ateenassa erikin kokoonpanoissa. Me tämän vuoden al- saman viikon alusta täällä Brysselissä olemme käsitelleet erittäin tärkeitä kysymyksiä, nimittäin parlamentin ja kansallisten parlamentin väliset, väliset suhteet ja miten suhtaudutaan tähän finanssipoliittiseen sopimukseen ja Euroopan talouden ohjausjaksoon. Tänään olette kertomassa siis meille teidän prioriteeteistanne ja annan teille puheenvuoron. Herra ministeri, olkaa hyvä. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, minulla on nyt ilo ja kunnia olla täällä teidän valiokunnassanne. Te edustatte tekin Euroopan kansalaisia. Ja on todettava, että Euroopan parlamentti on hyvin tärkeä osa koko Eurooppa-ajatusta koska parlamentissa tulee esiin Euroopan kansalaisten tarpeet ja toiveet. Ja suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä tämän hyvin vaikean kauden aikana on tukenut Kreikkaa ja Kreikan kansalaisia, ja sitä emme koskaan unohda. Eurooppa kohtaa tänä päivänä suuria haasteita voidaan varmasti sanoa, että nämä ovat historiallisen suuria haasteita, suuremmat haasteet toisen maailmansodan jälkeen. Nämä ovat sellaisia haasteita, joista kaikki olemme samaa mieltä, että niihin on puututtava suoraan ja tehokkaasti. Enemmän kuin mikään muu valtio, Kreikka on tuntenut tämän kriisin vaikutukset. Kriisin vaikutukset maassani eivät syntyneet ainoastaan sisäisten rakenteellisten heikkouksien takina, takia, vaan siksi, että rakenteellista heikkoutta oli Euroopassa itsessään. Kreikka on nyt puheenjohtajavaltio sellaisena aikana, jolloin joudutaan tekemään kriittisen tärkeitä päätöksiä. Nämä päätökset johtavat siihen, että että Eurooppa integroituu entisestään. Nyt on luotava työpaikkoja, taisteltava työttömyyttä vastaan. Päätösten kautta pyritään lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Nämä päätökset luovat vastauksemme ongelmimme. Näin annamme vastauksemme myös niille hyvin populistisille äänille Euroopassa, jotka käyttävät hyväkseen tätä kriisiä. Me haluamme yhtenäistä Eurooppaa. Päätökset, jotka meidän on nyt tehtävä, ovat tärkeitä päätöksiä, ja ne on tehtävä, jotta Eurooppa-vaalien aikana, jotka järjestetään silloin, kun Kreikan puheenjohtajakausi käy kohti loppua, on tärkeää, että eurooppalaisilla ei ole enää ikävää makua tästä kriisistä. Ajattelen tässä myös uudistusohjelmaa, jota Kreikassa toteutetaan. Kreikan kansalaiset ovat tehneet suuria uhrauksia, mutta nyt vähitellen vihdoinkin Kreikassa nähdään myönteistä kehitystä. Vuonna 2013 työllisyys oli vakaammalla tasolla. Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa ennustetaan työttömyyden lähtevän laskuun. Maksutase ensimmäistä kertaa ja plussan puolelle. Vuonna 2013 monien vuosien jälkeen. Ensimmäistä kertaa Kreikalla tulee olemaan ylijäämää kymmenen vuoden jälkeen. Tämä on sellainen tavoite, johon päästiin vuotta aikaisemmin kuin ennustettiin. Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa talous palaa kasvun tielle kuuden vuoden laman jälkeen. Ja lopulta OECD on sanonut, että Kreikka on uudistusta toteuttavien maiden listan kärjessä. Me elämme viidettä vuotta nyt 2020 strategiaa ja jotta pääsisimme tavoitteisiimme, Kreikka on asettanut tavoitteensa puheenjohtajakaudelle työllisyyteen, sosiaaliseen kohesioon ja meillä on kolme lähestymistapaa, Ensinnäkin haluamme edistää työllisyyttä, puuttua työttömyyteen. Ja toinen seikka, jota ajamme, on se, että haluamme vahvistaa emun sosiaalista ulottuvuutta. Ja kolmanneksi haluamme tukea työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Kreikka puheenjohtajan valtiona aikoo päättäväisesti edetä yhteistyön hengessä – kaikkien Euroopan unionin toimielinten kanssa. Me haluamme edistää sosiaalisen ulottuvuuden ottamista mukaan emuun eurooppalaisen ohjausjakson aikana. Lisäparannuksia arviointeja tarvitaan tulostaulukon osalta. Tulostaulukko on tärkeä edistysaskel sosiaalisen Euroopan osalta. Merkittäviä ehdotuksia on jo tehty, jotta saataisiin uusia sosiaalisia indikaattoreita tulostaulukkoon meidän kannaltamme. Ja koska Eurooppa on ikääntyvä manner, me olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä myös ottaa väestökehitys huomioon tulostaulukossa. Meidän on vahvistettava emun sosiaalista ulottuvuutta Tämä tarkoittaa vuoropuhelua, konsensusta ja sitä, että työmarkkinaosapuolet pääsevät prosesseihin mukaan. Nykytilanne sosiaalisesti ja työmarkkinoiden osalta vaatii yhä enemmän läheistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Kreikka puheenjohtajan valtiollaan toivoo, että päätös voidaan hyväksyä, jolla vahvistetaan toimielin ulottuvuutta tästä kolmikantaisessa sosiaalihuippukokouksessa. Mitä sitten tulee lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin? Työllisyysneuvosto 9. päivä joulukuuta teki tärkeän, symbolisesti merkittävän päätöksen. Tämä päätös heijastelee jäsenvaltioiden poliittista tahtoa. Ja voin vakuuttaa teille, että Kreikka puheenjohtajavaltiona aikoo lähteä kaikkiin tarvittaviin aloitteisiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että kolmikanta menettely, joka on jo lähtenyt Euroopan parlamentin kanssa käyntiin, saadaan hedelmälliseen päätökseen. Me tiedämme, mitä vaikeuksia tähän liittyy, mutta Ovi on mielestäni kuitenkin nyt avoinna eikä sitä saa koskaan sulkea. Meillä ei ole tässä oikeutta epäonnistua. Vaikea tehtävä tämä on. Ja siksi meidän on yhdisteltävä eri kantoja. Tämä on juuri Euroopan vahvuus, eri kantojen yhdistäminen. Euroopan tulevaisuus on nuorisossamme – ja siksi kaikin keinoin meidän on taisteltava, jotta voidaan päästä irti nuorisotyöttömyydestä. Nuoris, nuorten työllisyyden edistäminen on yksi päätavoitteistamme. Tavoitteena on hyvin tarkasti valvoa ja seurata sitä, miten nuorisotakuu ohjelma tulee täytäntöönpannuksi. Ja meidän on syvennettävä aloitteitamme tällä saralla. Näin voimme auttaa ihmisiä keräämään kokemusta niin, että nuoret voivat siirtyä sujuvasti työelämään. Me haluamme hyväksyä suosituksen, joka koskee harjoittelun laatupuitteistoa. Tällä tapaa voimme huolehtia siitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on korkealaatuisia harjoitteluohjelmia, korkealaatuisia siis, jotta voimme paremmin taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Lisää Siksi haluamme tukea julkisten työvoimapalveluiden teostettua yhteistyötä. Niin 9. päivä joulukuuta hyväksyttiin tämä ajatus, joka saa aikaan yhteen ymmärrystä jäsenvaltioiden välillä. Näin saadaan institutionaalistettua verkosto ja kolmikantaneuvottelut keskustelut tähän mennessä ovat antaneet meille mahdollisuuden edetä lähemmäksi sopua. Mielestäni olemme lähempänä sopua jo. Liikkuvuuden lisääminen ja lähestymistavan hyväksyminen EURES-asetuksen osalta on toinen Kreikan puheenjohtajakauden tavoite. Neuvosto pitää tervetulleena tätä uudistusta, koska uskomme, että uudistettu EURES on tärkeä väline, jotta voidaan taistella työttömyyttä vastaan Euroopan laajuisesti. Lisäksi hyvin tiukasti haluamme taistella pimeästi tehtävää työtä vastaan. Tämä on asia, jota emme voi hyväksyä. Me kaikki tiedämme, mitä tämä tarkoittaa työmarkkinoiden osalta, että työtä tehdään pimeästi. Laki on kunnioitettava. Valitettavasti meidän maassamme pitkän aikaa tehtiin työtä pimeästi ja henkilökohtaisesti – Minä olen halunnut nähdä tällaisen harmaan työn tai pimeänä tehtävän työn todella rikokseksi sosiaalisesti työmarkkinoilla. Tämä työ rikkoo työntekijöiden oikeutta, meiltä jää verovaroja kantamatta ja nyt meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan ja siksi olemme hyväksyneet toimien paketin. Artemis on tämän hankkeen nimi. Neljä kuukautta alun jälkeen olemme voineet todeta, että nämä toimet todella toimivat. Meidän täytyy tähän pahaan puuttua ja kitkeä se juurineen. Riippumatta siitä, että jäsenvaltioiden kesken on hyvin suuria eroavaisuuksia tällä alalla, mielestäni on hyvin tärkeää että hyväksymme yhteisen päätöksen, jolla luodaan foorumi, jonka kautta voidaan puuttua pimeään työhön. Myös Kreikan puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluu tasavertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän vastainen työ. Tässä mielessä Kreikka tutkii direktiiviesitystä, joka liittyy tasavertaiseen kohteluun riippumatta uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta ja niin edelleen. Ja me haluamme myös hyväksyä direktiiviesityksen, joka koskee sukupuolikiintiöitä pörssiyhtiöiden hallituksessa ja hallintoneuvostoissa. Hyvät naiset ja herrat, enemmän kuin koskaan aikaisemmin Euroopan unioni tarvitsee taloudellista vakautta, vankempaa eurooppalaista sosiaalimallia, jotta voidaan huolehtia yhteenkuuluvuudesta, joka on tärkeää, että voidaan huolehtia kestävästä taloudellisesta kehityksestä ja päästä eroon tästä talouskriisistä, jotta voimme elää parempaa huomista – vahvemmassa Euroopan unionissa on huolehdittava inhimillisestä voimavaroistamme ja sosiaalisemmasta Euroopasta. Meillä on kunnianhimoinen ohjelma, mutta se on myös realistinen. Henkilökohtaisesti minä ja kaikki kollegamme myös voivat vakuuttaa teidät siitä, että me annamme johdonmukaisesti kärsivällisesti, mutta päättäväisesti huolehtia siitä, että Kreikan puheenjohtajakausi saadaan menestyksekkääseen päätökseen, koska menestyksekäs Kreikan puheenjohtajakausi tarkoittaisi menestystä Euroopalle. Mielelläni teen läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, koska jos me yhdistämme kaikki voimavaramme ja yhdistämme kaikki ajatuksemme, voimme päästä yhteiseen visiomme Tämä on meidän kaikkien velvollisuus. Tämä on tärkeää meille, mutta myös tuleville sukupolville. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le président. J'ai pour l'instant... Kiitoksia, neuvoston puheenjohtaja. Nyt meillä on Serkas, Lambert, Pupakis, Varansahti ja Tusas. Darden puhujalistalla onko muita puheenvuoropyyntöjä? Esa ja Malikako. Siinäkö kaikki? Puhelista suljetaan. Serkas sitten lämpöt. Muchas gracias, señora. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herra ministeri. Samoin teidän seurueellinen tervetuloa. On jälleen ilo saada teidät tänne ja kiittää teitä Ateenan vierailusta ja kiittää avusta työssä omaan tarkistukseni muun muassa Troikan ohjelmien vaikutukset neljässä ohjelmamaassa. Me toivomme, että tämä yhteistyö, herra ministeri, tulee jatkumaan ja viittaan siihen, mitä alussa sanoitte. Uskon, että tosiaankin Kreikassa on suuria haasteita, niin kansallisia haasteita kuin tähän puheenjohtajakauteen liittyviä haasteita. Arvoisa ministeri, olen aivan vakuuttunut siitä, että puheenjohtajavaltio Kreikka tulee onnistumaan kaudellaan itsensä ja Euroopan hyväksi. Nimittäin huolimatta suhdanteista ja muuttuvista mielipiteistä, kun ajatellaan syvällisesti asioita, niin uskon, että järkevä kansa, eikä kansa ei voi ajatella omaa maataan Euroopan ulkopuolella, emmekä me Euroopassa voi ajatella, että EU toimisi ilman Kreikkaa. Vähän niin kuin rakennus ilman perusteita. Ja vielä lopuksi uskon, että ei Eurooppa ja Kreikka käyttävät tämän kauden hyväkseen ja pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin. Olen kovasti iloinen, että teillä on hyviä makrotalousia lukuja jo esitettävänänne ja samoin nämä luvut varmasti auttavat myös Kreikkaa, jotka ovat kärsineet niin paljon. He ovat tunteneet tietenkin että itsensä myös nöyrytetyksi ja suuttuneiksi joissakin tapauksissa, mutta täällä Euroopan palvelussa näin ei ole me voitte luottaa, me luotamme teihin ja ymmärrämme hyvin teidän vaikeuksianne, kun etenette asiassa. Jatkan vielä teidän perusteluillanne. Tämä on ollut kova kriisi. Tätä katkeran makua pitäisi hiukan makeuttaa toimilla ja politiikalla, jota harjoitamme. Nimittäin et, eteläisessä Euroopassa tämä katkeruusmaku lisääntyy ja se johtuu näistä kriisipolitiikoista, koska ne ovat olleet varsin tehottomia ja epäoikeudenmukaisia. Todennäköisesti ihmiset olisivat valmiit suurin haasteisiin ja uhrauksiin, jos toimittaisiin oikeudenmukaisesti ja suhteellisesti, mutta ei niin kuin nyt, että säälimättömästi heitä on kohdeltu ja leikkaukset ovat olleet varsin kovia ja nyt on toivottu lähes pyövelin tavoin ja joskus ihmiset näkevät tämän asian näin synkästi. Toivotan teille menestystä, herra ministeri, mutta vielä yksi asia yhdestä tärkeästä asiasta, nimittäin työntekijöiden lähettäminen. Tämä liittyy kahteen muuhunkin direktiiviin, yritysten sisäiset siirrot muun muassa. Arvoisa tässä ei vielä riitä, että kuunnellaan ja keskustellaan parlamentin kanssa, pitää ottaa myös vastaan ja pystyä muuttamaan neuvoston kantaa ja meidän mukassa, mukaisesti. Ikävä kyllä neuvostolle dialogi tarkoittaa sitä, että me vain hyväksymme sataprosenttisesti neuvoston kannat, mutta kiitän vielä teitä ja haluan kertoa teille, että haluamme tehdä yhteistyötä jatkossakin, herra ministeri. Kaksi puhujaa ja sitten voitte vastata. Jean Lambert ja Edustaja Thank you, President, and thank you. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos, kiitos myös uudelle puheenjohtajakauden edustajalle tämän aamuisesta puheenvuorosta. Minun ryhmäni ja minä me olemme hyvin tyytyväisiä, että haluatte vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta ohjausjaksossa. Me toivotamme teille tässä onnea. Parlamenttihan on jo hyvinkin kauan tätä asiaa ajanut ja uskomme, että tässä on vielä paljon tilaa parannuksille. Sen lisäksi pidämme hyvänä se, mitä te sanoitte sosiaalisesta vuoropuhelusta. Minulla olisi kysymys kansalaisyhteiskuntavuoropuhelusta. Tämä on meistä myös asia, joka on puuttunut hyvin monista jäsenvaltioista tässä ohjausjaksoprosessissa. Joten millä tavalla kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan vuoropuheluun? Sitten mitä tulee tähän ilmoittamattomaan työhön, minä tiedän, että tämä on ollut prioriteettina aikaisempinakin puheenjohtajakausina, eikä se ole tuonut kovinkaan paljon menestystä. Millä tavalla te aiotte tähän puuttua, ajatellen esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmiä? Olemme samaa mieltä luonnollisesti, että ihmiset, jotka ovat työssä, että he ovat myös täysin sosiaaliturvan sisällä. Me tiedämme, että on tiettyjä järjestelmiä, jotka eivät oikein toimi, varsinkin silloin kun ihmiset ovat hyvin lyhytaikaisissa sopimuksissa, pätkätöissä – ja sitten he ovat aina mukana ja välillä ulkopuolella sosiaaliturvajärjestelmässä ja se on hyvin hankalaa sitten. Esimerkiksi Isossa Britanniassa monet ihmiset käyttävät, joutuvat käyttämään ruoka-apua sen vuoksi, että sosiaaliturvajärjestelmä ei äh, pysy perässä siinä, että koska he ovat työssä ja koska he eivät ole työssä, kun se on pätkätyötä. Joten tuleeko tämä mukaan äh, teidän työhönne? Eli että ei ainoastaan tätä rangaistuspuolta, että tehdään enemmän tarkastuksia ja etsitään laittomia työntekijöitä, vaan että todellakin autettaisiin ihmisiä tekemään näitä muutoksia. Kiitos, herra ministeri. Nyt eh, Kreikka on puheenjohtajamaana kun samanaikaisesti emun sosiaalinen ulottuvuus on keskusteltavana. Ja se on hyvin välttämätöntä kaikille kansalaisille. Sen vuoksi on välttämätöntä myös varmistaa, että jäsenvaltiot pyrkivät ylläpitämään tasapainoa sosiaalisen, terveydellisen ja taloudellisen ulottuvuuden välillä. Maa, jossa on tehty niin paljon uhrauksia kuin Kreikka, jossa työttömyys on valtava, ja jossa ostovoima on laskenut 37 prosentilla. Monilla perheillä ei ole minkäännäköisiä tuloja. Ja perhe ei saa tuloja mistään. Eli kehityksen tai tämän edist, eteenpäin menemisen hedelmät on, on jaettava tasaisesti. Jos meillä ei ole sosiaalista ulottuvuutta, niin sosiaalinen vakaus joutuu uhkaan. Te mainitsitte indikaattorit. Millä tavalla te aiotte huolehtia sosiaalisista indikaattoreista ja niiden mukaan ottamiseen? Ja aikooko Kreikka puheenjohtaja maana hyväksyä maakohtaiset suositukset, joilla voitaisiin päästä eroon näistä sosiaalisista vajeista? Euh, Arvoisa ministeri, vastaan näihin kolmeen kysymykseen. Sitten on vielä viisi puheenvuoroa jäljellä, joten ei ehkä ihan liian pitkää puheenvuoroa. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle edustaja Serkasin kysymyksistä. Meillä on hyvät suhteet, kun olemme vaihtaneet näkemyksiä jonkin aikaa. Ja tämä jatkui Atenan matkan aikana, joten aluksi haluaisin onnitella siitä työstä, jota tämän tekstin osalta olette tehneet. Mitä tulee vaikutuksiin Kreikkaan, tämä varmasti heijastelee teidän henkilöänne, niin te pystytte hyvin herkästi ymmärtämään nämä ongelmat. Troikan kanssa lähdettiin hyvin tiukkoihin neuvotteluihin ja Kreikka on toteuttanut pitkän liudan uudistuksia. Ja lisää uudistuksia tarvitaan ja vaaditaan edelleen. Kreikan hallituksen kanta Troikkaan ja Troikan kanssa tehtävään yhteistyöhön on jo internetissä kaikkien nähtävinä. Valtiovarainministeri Sturnarsin sivujen kautta. Mitä tulee sitten rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen, hanke, jota Kreikan hallitus tukee. Tässä on kysymys, joka liittyy tietenkin näiden asioiden kääntöpuoleen. Eli taloudelliset indikaattorit ovat osoittaneet, että työttömyys lähtee laskuun, ylijäämää saadaan vihdoinkin myös maksutaseeseen näin kuuden vuoden jälkeen, mutta kriisin vaikutukset ovat tietenkin jättäneet syviä sosiaalisia haavoja. Työttömyys Kreikassa on korkeampaa kuin missään muualla Euroopassa ja Järkyttävintä on se, että nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla. Espanja ehkä hiljattain päihitti meidät tässä, mutta valitettavasti köyhyysongelma on suuri. Palkkien laskeminen on suuri ongelma myös. Nämä ovat kaikki realiteetteja. Kreikka puheenjohtajan valtiona pyrkii tekemään omat uudistuksena taloudelliseen järjestelmään, sosiaaliseen järjestelmään. Me pyrimme siis parantamaan asioita. Sitten edustaja Papakis, teidän kysymyksenne. Pimeästi tehtävä työ. Sanoin, että se on yksi meidän tärkeimmistä prioriteeteistamme. Ainakin yhtä tärkeänä pidämme sitä kuin muita prioriteetteja, kuten lähetetyt työntekijät tai julkiset työvoimapalvelut. Kreikassa työtä tehdään paljon pimeästi. Hiljattain me itse hyväksyimme innovatiivisia välineitä, joita voin teille esitellä. Ne ovat todella innovatiivisia ja näitä voitaisiin ehkä käyttää muissakin jäsenvaltioissa. Näiden pohjaksi ei ole otettu ainoastaan tuota ajatusta, että nämä pimeästi työtä tekevät ihmiset pitää löytää ja saada kiinni, vaan kyse on enemmän tällaisesta tilannetta parantavasta lähestymistavasta. Yksi väline on nimeltään Ergaani, 100 prosenttisen luotettava väline, jonka kautta on vähennetty julkishallinnon hallinnollista taakkaa tässä ja vähentänyt myös yksityisten yritysten hallinnollista taakkaa ergaanialoitteen kautta on säästetty satoja tuhansia euroja. Ja tämä liittyy pätkätöihin, vaikka kaksi päivää viikossa tai kaksi tuntia päivässä tehtävä työ, niin kaikki tämä työ rekisteröidään ja kaikki yrit, kaikissa yrityksissä vain painetaan tiettyä nappia yrityksen päämajassa – Eikä tämä ole sama asia nyt kuin, että tämä kirjataan työvoimaministeriön sivuille. Minä pystyn valvomaan reaaliaikaisesti talouden toimijaita omasta työhuoneesta, niin näen, missä yrityksessä palkataan ja missä irtisanotaan, onko kyse kokopäivätyöstä vai osa-aikaisuudesta – Tämä väline on nyt kaikkien käytettävissä, jos näitä halutaan käyttää. Nämä tulokset ovat aivan uskomattoman myönteisiä, ei ainoastaan, jotta voidaan taistella pimeästi tehtävää työtä vastaan. Nyt voidaan myöskin kohdentaa tarkastukset. Lisäksi etuna on se, että tiedämme aivan täsmälleen, mitä työmarkkinoilla tapahtuu. Tiedämme, mitä tarpeita siellä on. Aion pian lähettää kaikkiin Kreikan yrityksiin kyselykaavakkeen siitä, mitä työvoimaa siellä tarvitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pian saan hyvin luotettavan rekisterin työvoiman tarpeesta. Tämä erkainen järjestelmä on luotu, jotta voidaan taistella pimeästi tehtävää työtä vastaan. Meillä on näin luotettavat tiedot ja tiedämme myös, mitä tarpeita työmarkkinoilla on. Artemis-aloitteen kanssa yhteistyössä, senhän mainitsin aikaisemmin, Ja nyt minua kutsutaan Kreikassa ministeriksi, joka on vaatinut korkeinta mahdollista rangaistusta pimeästi tehtävästä työstä. Se taisi olla 2500 euroa aikaisemmin ja minä olen korottanut sen nyt 10 500, eli asiat ovat muuttuneet Erkanin kautta. Työtä tekevien määrä on lisääntynyt ja nyt rekrytoidaan ensimmäistä kertaa enemmän. Ja sitten vielä edustaja Papakki, voinko vastata vielä? Haluaisin sanoa teille vain, että kysymyksenne on todella osuva. Tulostaulukko on meille tärkeä, sosiaaliset indikaattorit ovat meille tärkeitä. Kreikassa tällä hetkellä pyrimme tekemään jotain, kun meillä valitettavasti ei ollut minimi palkkaa. Vihreän kirjan kautta pyrimme edistämään tätä asiaa, jotta voidaan puuttua sosiaalisten indikaattoreiden kysymykseen. Pyrimme myös tukemaan tätä kaikin tavoin. Kiitos. Ehm, sitten toinen kysymyskierros. Roa Moran Chartier, sitten herra Tussas. Merci, madame euh, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri teidän valmiudestanne ja tulla tänne ja kiitoksia, että tulitte esittelemään näkemyksenne teidän puheenjohtajakaudestanne. Toivotan teille suurta menestystä EPPn ja Shaba Örin koordinaattorimme nimessä, joka joutui täältä poistumaan, mutta myös itse pysyvänä esittelijänä Euroopan sosiaalirahastosta haluaisin esittää teille ensimmäisen kysymyksen. Te tarttuitte nuorisotyöttömyyteen, joka vaivaa aivan erityisesti omaa maatanne, erityisesti jollakin alueella vielä erikoisen paljon se vaivaa, koska se, paimilla on 2 prosenttia joskus, mutta kuitenkin tämä on vaiva koko Euroopassa. Ja nyt on tehty tällainen aloite nuorison työttömyyden parantamiseksi ja siihen pyritään siinä voidaan lähteä liikkeelle välittömästi, jota toiminta tehokkaammin. Minkälaisia täytäntöönpanotoimia toimia teillä on, että saadaan tietää tästä aloitteesta ja sen ennenaikaisesta käyttöönotosta. Miten haluatte tätä toteuttaa, jotta toimitaan todella tehokkaasti, koska jos saatiin aikaan tämä aikaistus, frontloading, niin nyt teidän tehtävänne on lähteä liikkeelle toimessa. Sitten toinen kysymykseni koskee lähetet, direktiivä lähetetystä työntekijöistä. Te puhuitte siitä, että toimitte pimeää taloutta vastaan, sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Meille tässä valiokunnassa ihan kaikille poliittisille ryhmille on tärkeää, että tämä direktiivi saadaan aikaan onnistuneesti koskien lähetettyjä työntekijöitä. Se on aivan olennainen kysymys hetkenä, jolloin olemme alkamassa Eurooppa-vaalikampanjaa, koska tämänhetkinen tilanne on sekä populistien että euroepäilien eduksi, ja tätähän me haluamme kaikki välttää, ja haluaisin kysyä teiltä, minkälainen aikataulu teillä on, minkälaista tahtoa teiltä todella löytyy, jotta voidaan viedä tämä direktiivi loppuunsa asti, koska täällä me toivomme ja kaikki mitä olemme tehneet, niin tavoitteena on ollut se, että voimme äänestää täysistunnossa, täysistunnossa direktiivistä ennen Eurooppa-vaaleja. Sitten vielä kolmas kohta koskee kollegamme Rodi Kratsan laatimaa mietintöä Euroopan parlamentti otti selkeästi kantaa, kun se äänesti tästä täysistunnossa ja osoitti, että on vahvasti sitoutunut tasapainoiseen naisten ja miesten osallistumiseen eh, suurten yritysten johtokunnissa. Me toimimme realistisesti ja tasapainoisesti ja tämä on neuvostolle hyvä pohja jatkaa tätä työtä jotta tämä lainsäädäntöesitys menee loppuun teidän kaudellanne. Rova Claudi Kratsa on yhteisesittelijä. Hän on kertonut minulle jotenkin sen, vaikka vahvistit, että te tuette tätä ehdotusta. Joten kysynkin, minkälaisiin aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan edistää ja viedä loppuun tämä direktiivi. Kiitän kovasti ja Luotan kovasti, että tästä kaudesta tulee menestyksekäs kausi, koska se olisi varsin hyvä merkki koko Euroopalle, Kreikalle, kreikkalaisille ja hyvä merkki myös kaikille Euroopan kansalaisille. Joten kiitän teitä. Tussas, Mr. Darden. Kiitos Me, meillä on juuri ollut kolmepäiväiset kokoukset kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Olemme tehneet erilaisia poliittisia ehdotuksia ja mitä tulee sitten poliittisiin johtopäätöksiin, Kreikan kommunistisena puolueena me haluaisimme sanoa, että osana 2020 strategiaa Me osaltamme haluaisimme lopettaa monopolien hyväksi, työvoiman hyväksikäytön. Me olemme nähneet kauhistuttavia työttömyyslukuja, jotka komissio julkaisi eilen. Ja nämä luvut, niitä tullaan käyttämään vuoden 2014 kautta perustana eurooppalaiselle ohjausjaksolle ja sen menettelyille. Me tulemme näkemään vielä enemmän työttömyyttä, vielä enemmän köyhyyttä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Meillä on 26 miljoonaa työtöntä 120 miljoonaa ihmistä Euroopassa asuu köyhyysrajan, äh, elää köyhyysrajan alapuolella. Ja nuoret kärsivät valtavasta työttömyystä. Mitä tulee tähän ilmoittamattomaan työhön, niin komission tällainen tutkimus ilmoitti pimeä työ vain lisääntyy. Miljoonat äh, työntekijät äh, tekevät myös töitä ilman mitään sopimuksia, työsopimuksia, ja tämä vaikuttaa kipeällä tavalla perheisiin, koska nämä perheet eivät esimerkiksi saa sosiaaliturvaa tai sairausvakuutusta. On kaksi välinettä, joita käytetään kun pyritään heikentämään työntekijöiden oloja. Europlus, jossa sanotaan, että työntekijöiden palkka yhdistetään tähän työyksikköön ja siihen aikaan, jota tehdään, ja tämä sitten, tätä verrataan tätä työyksikköä kilpailijoiden vastaavaan. Ja ketä ovat nämä kilpailijat? Kiina, Intia ja Brasilia. Euroopan parlamentti hyväksyi myös valkoisen kirjan liittyen julkisiin vakuutusjärjestelmiin 21. toukokuuta 2013. Tämä hyväksyttiin ja siinä tuli radikaaleja muutoksia. Työvoimakustannukset, kuten te tiedätte, herra ministeri ja kollegat ovat varmaankin kuulleet tästä Kreikasta. Viimeisen kolmen vuoden aikana työvoimakustannukset työn hinta on laskenut Kreikassa 25 prosentilla. Palkat ovat laskeneet Kreikassa 28 prosentilla. Joten haluaisinkin kysyä ministeriltä seuraavaa. Erässä sanomalehdessä sanotaan, että vuoden 2012 lopussa te aiotte vuonna 2006, anteeksi, vuonna 2016 te aiotte vähentää sosiaaliturvaa entisestään niin, että saataisiin 5 prosentin vähennys sosiaaliturvakuluihin, joka merkitsisi sitä, että jälleen menetetään työpaikkoja. 30 000 työpaikkaa ainakin. Nämä leikkaukset sosiaaliturvassa tulevat johtamaan palkkojen vähenemiseen ja, ja työpaikkojen katoamiseen ja miljoonat eurot menevät hukkaan. Jos te leikkaatte sosiaaliturvaa, millä tavalla te sitten korvaatte ihmisille tämän, että he menettävät tulonsa? Millä tavalla nämä rahat saadaan takaisin? Non. No. Eric Darden. Eric. Plus la parole. Ei enää ole puheenvuoroa, sanoi puheenjohtaja. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra ministeri teidän esityksestänne. Ensinnäkin työllisyys, julkisuus- ja työllisyyspalvelusta olen tässä esitellään. Olen tyytyväinen prioriteeteista, jotka mainitsit, työttömyyden vastainen toiminta, nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu ja miksi on välttämätöntä lisätä johdonmukaisuutta politiikoissa työllisyyden kohdalla aivan erityisesti ja te otitte esille julkiset työllisyyspalveluverkostot ja komission ehdotukset tässä asiassa, josta tulee virallinen verkosto. Henkilökohtainen kommentti ja tässä valiokunnassa olemme vakuuttuneita tämän verkoston merkityksestä, kun toimitaan työttömyyttä vastaan, samoin kun toteutetaan eurooppalaisia politiikkoja tällä alalla. Ja samalla toimitaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tämäkin asia on ollut meille erittäin tärkeä neuvottelujen aikana. Ja, ja sit, meistä on aivan ratkaisevan tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua neuvotteluun tästä verkosta ja vain tällä tavoin saadaan todellista lisäarvoa tästä virallisesta verkostosta, joka käsittelee julkisia työllisyyspalveluita. Ja pitää välttää tämä vaihtoehtoinen vapaaehtoisuus. Eilen yritimme osoittaa luovuutta teidän edustajien kanssa, kun pyrimme ratkaisuun. Ja luulin ymmärtäväni, että olimme samoilla linjoilla tässä asiassa, mutta haluaisin vielä teiltä vähän täsmennystä. Sitten vielä toinen pikkuseikka, joka ei riipu tähän aikaisempaan kysymykseen. Nimittäin täytyy, on pakko toimia yleisemmäkin tasolla petoksia, sosiaalisia petoksia vastaan ja aivan erityisesti pimeää työtä vastaan. Tämähän liittyy jossain määrin veropetoksiin, vaikka tiedetään kyllä Euroopan toimivaltuuksien rajat tässä asiassa. Sitten tarvitaan jonkinlainen foorumi ja sitä kautta pitää voida vaihtaa käytäntöjä, koordinoida tietoja ja säännöksiä, mutta mielestäni ei pidä erehtyä kohteesta. Nimittäin sosiaalipetosten kautta kun niitä, toimia vasta, niitä, niitä vasta toimitaan, niin myös voidaan äh, hoitaa samalla yritykset, jotka toimivat vilpillisesti ja voidaan suojella heidän työntekijöitään. Kiitoksia. Ähm, no, ministeri, voisitko vastata näihin kolmeen kysymykseen ja sitten vielä kaksi kysymystä ja minä itsekin näistä kysymyksen. Kiitos. Edustaja Marajati. Tai sitten jo alustuksessani, jossa puhuin prioriteeteistamme, kuulla sen, että lähetettyjen työntekijöiden asia on meille tärkeä. EPSKossa esitettiin poliittista tahtoa 9. päivän joulukuuta ja haluamme saada tämän työn päätöksen Kreikan puheenjohtajakaudella. Kysyitte aikataulusta. Aikataulu on hyvin tiukka, kahdeksan Kolmikantaan niiden kanssa on lähdetty liikkeelle ja päätökseen päästään helmikuun 18. päivä. Kuten sanoin, neuvoston päätös 9. joulukuuta osoittaa, että poliittista tahtoa tähän työhön kyllä on. Sitä ei saa nyt unohtaa. Eikä saisi myöskään hukata tätä poliittista tahtoa. Meidän täytyy tehdä kaikki tarvittavat aloitteet, jotta huolehdimme siitä, että 18. helmikuuta mennessä saadaan sopu sitä Euroopan kansalaiset toivovat. Olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta toistan tämän. Tiedän, että tämä tehtävä on vaikea, koska eri lähestymistapoja on. Kuitenkin tässä on Euroopan vahvuus samalla, että voidaan yhdistellä erilaisia kantoja. Joten suhtaudumme optimistisesti, uskon, että tässä onnistumme. Mitä sitten nuorisoaloitteeseen tulee, nuorisotyöllisyysaloitteeseen? Kriisi sana tarkoittaa työttömyyttä ja se liittyy ennen kaikkea nuorisotyöttömyyteen. Ja se on prioriteettiemme joukossa aivan etunenässä. Nuorten työpaikkojen luominen on siksi niin erityisen tärkeää. Perustamme toimemme kansallisten ohjelmien varan, jotka piti esittää viime vuoden lopulla – Ensimmäiset ehdotukset kesäkuun epsco on 8. päivä huhtikuuta järjestetään tärkeä konferenssi puheenjohtajavaltion ja komission toimesta. Pääministerimme Samaras osallistuu konferenssiin ja tuo näin julki sen, miten tärkeä nuorisotyöttömyysongelma hänen mielestään on. Edustaja Dardenne. julkisten työvoimapalveluiden indikaattoreista. Me olemme lähellä sopua. Neuvoston ja parlamentin kannat eivät enää ole kovin kaukana toisistaan. Jäsenvaltiot uskovat siihen, että tästä verkostosta saadaan lisäarvoa. Siksi on esitetty tahtoa käyttää näitä indikaattoreita hyödyksi ja siksi uskomme, että kompromissiin päästään me suhtaudumme hyvin optimistisesti siihen, että tämä saadaan nopeasti hoidettua. Edustaja Tussas. Kreikka ponnistelee valtavasti, kuten tiedätte. Siellä tehdään perinpohjaisia uudistuksia ja pyrimme taistelemaan työttömyyttä vastaan. Työttömyysongelmaa ei voida ratkaista sitä kautta, että säädetään lisää lakeja tai tuodaan esitetty toive. Työttömyys saadaan karsittua kehityksen kautta, jotta voidaan houkutella investoijia Kreikkaan ja saada investointia työmarkkinoille. Pyrimme eroon joistain puutteista Kreikan järjestelmässä. Esimerkiksi valitettavasti meillä on tehty valtavasti pimeää työtä tähän mennessä. Siksi halusimme 0,1 prosenttia leikata näitä muita kuin palkkakustannuksia. Haluamme tehdä näin edelleen, koska haluamme lisää investointeja. Investointien kautta syntyy kehitystä. Ja näin voidaan puuttua työttömyysongelmaan. Näin Kreikan hallitus toimii. Tämä on ihan loogista. Koska toinen lähestymistapa – joka oli sellainen, että annetaan kaikille työpaikka. No, totta kai haluamme kaikille työpaikan, mutta miten ihmisille annetaan työpaikka? Odotetaanko, että rahaa putoaa taivaasta? Onko täällä jollain sellainen nappi, jonka kautta kaikille voidaan antaa työpaikat, kaikki nuoret saisivat yhtäkkiä työpaikan. Mitään ihmelääkettä tähän ei ole kehitystä, tässä tarvitaan edistystä ja siksi Kreikan hallitus vankoin askelein pyrkii konkreettisiin tuloksiin. Kiitos. Ilman mikrofonia. But then it means he has nothing to answer to you. Uh, hänelle teille vastattavaa sitten Sarjeessa ja, ja Malika. Thank you, Madam Chair. And thank you. Just let me tell you, I believe you have other opportunities. Niin teillä varmaan on muitakin tilaisuuksia jatkaa tätä keskustelua. Ja te jo varsin pitkään tässä puhuitte, joten kunnetusta muita kohtaan en voi sallia tämän keskustelun jatkumista. Sari Essay. I also agree with you about... Kiitos puheenjohtaja, olen samaa mieltä kanssanne. Tässä on kysymys Kreikan puheenjohtajakauden prioriteeteista eikä sisäisistä poliittisista keskusteluista. Kiitos ministerille siitä, että hän esitteli teidän puheenjohtajakautenne prioriteetteja. Tässä valiokunnassa me olemme käsitelleet useita direktiivejä, jossa olemme pyrkineet vastaamaan työvoiman vapaan liikkuvuuteen liittyviin haasteisiin. Työvoiman vapaa liikkuvuus EUn sisällä, mutta myös rajat ylittävästi kolmansista maista. Kuten kollega tässä aikaisemmin jo kysyi lähetettyjen työntekijöiden aikataulusta ja kiitos tästä vastauksesta. Minä haluaisin tietää, mikä teidän sivistynyt arvauksenne on ICT-direktiivistä ja sen aikataulusta, koska se on nyt trilogeissa jumissa. Ja sen lisäksi kolmansien valtioiden kansalaiset, jotka tulevat EU-hun aupairina, tutkijoina, opiskelijoina – ja palkattomina harjoittelijoina. Näettekö te, että olisi mahdollisuutta saada tämä tärkeä direktiivi tehtyä tämän puheenjohtajakauden aikana? Kausityöntekijöiden direktiivi on hyvin samankaltainen. Ja se meneekin heinäkuu, helmikuussa täysistuntoon. Työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Siihen liittyy tietynlaisia muukalaisvihamielisiä ja välillä jopa rasistisia väreitä. Onko teillä mitään suunnitelmia siitä, miten nämä keskustelut ennen vaaleja, meillä poliitikolla toki on tässä paljon vastuuta, mutta millä tavalla tätä keskustelua voitaisiin hieman maltistaa ja että se olisi siistimpää. Koska loppujen lopuksi vain noin kolme prosenttia työvoimasta työskentelee toisessa maassa. Si, madame la présidente. Euh, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Te otette esille puheenvuoronne alussa riskit, jotka liittyvät euroskeptisyyden nousuun, populistisen nousuun. Mielestäni tämä onkin todellinen vaara. Ja varsin usein, kun tapaan kansalaisia, he puhuvat Kreikan tapauksesta, minkä takia siksi, että siellä on Kreik- kriisi, mutta myös Troika, joka on vaatinut näitä uudistuksia, jotka ovat aiheuttaneet varsin vieläkin suurempaa köyhtymistä maassa. Ja tämä on todellakin oireellista. Tätä eurooppalaiset juuri eivät Euroopalta halua. Oli mielenkiintoista, mitä sanoitte uusista välineistä. Te puhuitte paremmasta tila- työ- työmarkkinoiden tuntemuksesta ja miten näitä tätä toteuttaa, mutta invest- ja puhutte investointipolitiikasta. Se on keskiaikavälin toiminta, mutta tällä, tähän päivään liittyy selkeä kiireellinen vaade. Tuetteko tällaista näkemystä? Eikö voitaisi käsitellä Euroopassa käsitellä asiaa, mutta myös kansainvälisesti. YKssa on myös Bachelet-komitea, joka, komissio, joka on tehnyt työtä sen puolesta, että saataisiin tällainen kansainvälinen sosiaalipoliittinen perusta aikaiseksi. Yleensä se on käsitelty köyhimpiä maita, mutta ehkä nyt huomataan, että me itsekin täällä Euroopassa tarvitsisimme sellaista, että olisi tällainen sosiaaliturva perusta tai sokkelen, että kaikki kansalaiset saisivat terveyden, voisivat auttaa terveydenhoidosta eläkkeistä, joka mahdollistaa ihmisarvoisen elämän ja tietyn tasoisen keskiarvotulon tai sellaisen tulon, joka on riittävä, jotta voi elää ihmisarvoista elämää. Tukisitteko tällaista ajatusta? Kiitoksia. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais moi-même... Ministeri, nyt haluaisin itsekin esittää kysymyksiä pari kysymystä kahdesta kohdasta. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä Venäjän Matu juuri sanoi, mutta se liittyy myös tähän työhön, jota tässä täällä parlamentissa teemme kansallisten parlamenttien kanssa. Viittaan tämän viikon yhteistoimintaan kansallisten parlamenttien kanssa. Teidän puheenjohtajakaudellanne nousee sille kysymys asiasta, jossa parlamentti on aktiivisesti mukana, nimittäin emun sosiaalinen ulottuvuus. Mehän tiedämme ihan hyvin, että jo monissa neuvoston päätelmissä tämä asia ei ole ollut mikään prioriteettikysymys neuvostolle, vaan prioriteettina on kirjoittaa näitä kuuluisia sopimuksia ilman mitään kannustuspuolta, ja nämä sopimukset ovat tällaista soft-troikkaa pikemminkin kuin sellaiset, että ymmärrettäisiin varsinaiset tärkeät asiat, joita ei ole otettu huomioon tässä vaiheessa. Ja jos on tällaista temaattista eh, keskensä riippuvuutta, on, johtuuko, sehän aiheuttaa, että sosiaalikysymyksiä ei voida tuupata sivuun, joten samalla kun puhutaan julkisen talouden tasapainottamisesta. Kun ajatellaan EPSKon työllisyysneuvoston aikataulua, miten tämä asia voisi tulla esille esityslistalle, koska viimeinen EPSKO-kokous, jossa edustin tätä valiokuntaa, käsitteli juuri näitä kysymyksiä ja nythän komission pöydällä on ehdotus, mutta se on varsin osittainen ehdotus ja se koskee näitä indikaattoreita. Indikaattoreista ymmärtääkseni teidän puheenjohtajakaudellanne aiotte viedä tätä asiaa eteenpäin, tehdä työtä ja teille on kovasti tärkeää lisätä siihen jotakin demografia kysymyksistä. Täällä Euroopan Euroopan parlamentissa kuulimme tämän myös kansalliselta parlamentilta. Meillä on siis tärkeää, että on muitakin indikaattoreita, hoidon saanti, ihmisarvoinen työ, kodittomuus, lasten, lapsiköyhyys ja me korostamme myös sitä, että työmarkkinaosapuolet otettaisiin mukaan tähän sosiaaliseen vuoropuheluun. Mutta tämä indikaattorikeskustelu, ei, siinä, ei se ole kaikki vielä. Eikä se tee tyhjäksi keskustelua talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuudesta. Ja te varmasti tiedättekin, että tässä valiokunnassa kesäkuussa järjestimme erittäin tärkeän kuulemistilaisuuden mahdollisuudesta antaa tällainen, päättää Euroopan tasoista minimityöttömyyskorvauksesta. Ja me olemme sitä mieltä, että jos saataisiin aikaan tällainen automaattinen stabilisaatio, vakauttaja ainakin euroalueella olisi aihe, jota pitää käsitellä syistä, joita nyt en ehdi täällä esittelemään sen syvällisemmin, mutta haluaisin varmistaa nyt teidän, teiltä, että että tällaiset ajatusmallit vielä ovat tavallaan auki. Tietenkin Euroopan parlamentti on hiukan huolissaan tässä, koska jatkossa työstä näitä asioita me emme enää ole täällä mukana, emmekä voi seurata teidän edistymistänne. Sitten, edistymistänne. Sitten toinen kysymykseni vähän liittyy samaan problematiikkaan, mutta katson taas hiukan eri kulmasta kun ajatellaan Euroopan neuvoston päätelmiä, mutta ei vain niitä. Samoin meidän hyväksymissämme päätöslausumissa täällä Euroopan parlamentissa, samoin viittaan komission tiedotustoimintaan ja muuhun viestittämiseen, niin sosiaalisen vuoropuhelun paikka sitä on aina korostettu, mutta minä sanoisin, että tapa, jolla tätä asiaa käsitellään, niin kutsuisin sitä tällaiseksi symboliseksi keskusteluksi. Kun tämä sana on laustu, niin luulen, että asiakin on jo käsitelty. Mutta mehän kyllä tiedämme, että sosiaalinen vuoropuhelu tripartite qui a lieu avant le Conseil européen. Euroopan neuvoston kokous pidetään kolmikanta huippukokoukseen. En tiedä minä päivänä se pidetään, ehkä voitte täsmentää sen meille. Mutta tämä on kaikki varsin virallista ja ne maat, jotka uudistuksia vievät kunnolla eteenpäin, niin niillä on juuri hyvin toimivaa sosiaalista vuoropuhelua olemassa. Me pahoittelemme, että Kreikassa Troikan toiminta jonka muun muassa ILO on tuominut, samoin Euroopan neuvosto on sitä moittinut, vähentää, heikentää työvoimajär, työ, työjärjestöjen neuvottelumahdollisuuksia. Miten me voisimme siis kehittää tätä sosiaalista vuoropuhelua Euroopan tasolla ja saada siihen vähän lisää vauhtia, koska epätasapainoita, jonka huomaamme sosiaalisella alalla, niin niistä täytyy voida keskustella mukaan lukien työmarkkinaosapuolet jotta kuljetaan kahden suuntaisesti, jotta me voivat vaikuttaa teidän keskusteluunne ja jotta mm, voidaan myös ottaa käyttöön teidän päätelmänne. On todellakin paljon syytä lähteä liikkeelle tässä asiassa, mutta tällä hetkellä näen vain tällaista varsin virallista toimintaa tässä asiassa. Tässä viimeinen kysymys, herra ministeri, ja pyydän teitä nyt vastaamaan näihin kolmeen viimeiseen puheenvuoroon. Kiitoksia, ministeri. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ξεκινήσω Lähden liikkeelle Yrste Beresin, puheenjohtaja Beresin puheenvuorosta. Hyvin tiedostamme tarpeet talouskriisin takia Euroopassa. Tarvitsemme rationalisointia, uudistuksia, sopeuttamista – aina yhteydessä uudistuksiin, silloin kun ne ovat tarpeen kussakin maassa. Olen sanonut tämän EPSCO-neuvostossa myös. Taloudellisen sopeuttamisen ei sinänsä pitäisi olla tavoitteena, vaan tavoitteena pitää olla sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin sopeuttamistoimin ehkä päästään tavoitteeseen, joka on sosiaalinen kohesio, hyvinvointi. Meidän on huolehdittava kansalaisten elinoloista ja talouden säästö- ja tasapainottamistoimien kautta päästään tähän tavoitteeseen. Tässä on kyse tasapainosta, johon on pyrittävä tarkkaan. Sen on oltava yhteinen tavoitteemme. Sosiaalinen ulottuvuus ja indikaattorit seuraavaksi. Tiedän, että monet asiat eivät etene valtavin harppauksin, vaan pieniä edistysaskeleita ottamalla. Siksi haluamme yhteisen sosiaalisen ulottuvuuden tulostaulukon osalta. Tämä on myönteistä kehitystä. Periaatteessa toteutamme sitä, mitä sanoimme tällä viikolla. Tarvitaan lisää sosiaalisia indikaattoreita väestökehitykseen liittyvä esimerkiksi, kuten Kreikasta on sanottu, koska meillä on ikääntyvä väestö. Ensimmäinen askel tässä on kuitenkin nyt otettava. Kukaan ei sitä vastusta. Nyt me rekisteröimme sosiaalisia indikaattoreita. Tämä on valtavan tärkeää. Tätä pitäisi pitää tervetulleena hyvänä asiana. Meillä on paljon aikaa meillä tai meidän jälkeen tulevilla on aikaa jatkaa tätä työtä. Näin työ jatkuu sukupolvelta toiselle, neuvoston puheenjohtajakaudelta toiselle, parlamentilta toiselle. Uusia ajatuksia esitetään, näin vahvistetaan tietämme kohti eurooppalaista visiota. Olen varma, että etenemme. Sosiaalinen vuoropuhelu on valtavan tärkeä asia. Samoin tällaista vuoropuhelua ei järjestetä samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on ongelmia Kreikassa eikä se johdu troikasta sinänsä, vaan yhteiskunnasta, siitä, että yhteiskunta ei ollut vielä valmis. Me pyrimme nyt muuttamaan tätä, me pyrimme menemään pidemmälle kuin troikan ehdotukset, koska haluamme päästä tässä asiassa eteenpäin. Tämän on oltava tavoite. Kaiken kaikkiaan Euroopassa vuoropuhelu on lähtenyt liikkeelle Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla, vaikka ihan ensi vaiheessa nyt vasta mennäänkin. Vakavia kysymyksiä on otettu esiin. Esimerkiksi nämä automaattiset vakauttajat. Kreikka puheenjohtajan valtiona aikoo epävirallisessa EPSKossa 29.30. huhtikuuta Atenassa tutkia tätä kysymystä. Tämä on aikataulussamme yksi päivämäärä sosiaalisen vuoropuhelun osalta. Käyttäisin kuitenkin mielestäni tämä kannattaa täällä mainita, että kuukausi sitten Kreikassa sovittiin –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 liittyi sosiaalisiin minimistandardeihin ja eurooppalaiseen ohjauskautejaksoon. Me haluamme nähdä kaiken osana 2020-strategiaa, niin mielestäni toimimmekin tällä hetkellä. Edustaja Essaija. Kreikka puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa, jotta huolehditaan edistyksestä. Kiitos. Bien, Madame Regner est arrivée en retard. Regner saapui paikalle myöhässä suurin ja puhujalistan, joten ei ole syytä enää antaa puheenvuoroa, mutta koska meillä on hiukan aikaa, euh, de la lui. niin annan teille tätä aikaa. Ja ilmeisesti herra Serkas haluaa vielä osastua keskusteluun. Onko muita? Ei. No vielä sitten Regner ja Serkas. Ja sitten lopettelemme herra ministeri. Vorsitzende, herzlichen Dank. Puheenjohtaja, kiitos. Se kysymys, jonka haluaisin teille esittää, sen esitin alun perin oikeusministerille ja siksi en alun perin teiltä pyytänytkään puheenvuoroa, koska kysymys on naisten ja miesten tasa-arvosta ja yhtäläisestä määrästä eri johtokunnissa. Me olemme laatineet oikeusvaliokunnassa sekä naisten oikeuksien valiokunnassa asiasta mietinnön ja tästä päättävät sosiaaliasioista vastaavat ministerit. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta saada minkäännäköistä vastausta tähän kysymykseen, koska vastuut parlamentaarisissa valiokunnissa ovat erilaiset kuin ne vastuut ovat neuvostossa. Siksi esitän tämän kysymyksen. Millä tavalla Kreikka puheenjohtaja maan aikoo toimia tämän aiheen parissa? Tuletteko te viemään asiaa eteenpäin? Je m'excuse de m'énerver, mais vous arrivez hors... Hermosta, mutta te tulette myöhässä ja ministeri käsitteli tätä kysymystä jo aikaisemmin kun tullaan viime hetkellä tämän kysymyksen. Anteeksi, että hermostun näin, mutta parlamentin jäsenyys toiminut järjellisesti ja loogisesti, niin kannattaa ottaa selvää, mitä alun perin täällä on sanottu, herra Serkas. Sí, señora presidenta. Yo puheenjohtaja. Minä kyllä olin täällä paikalla, mutta unohtui yksi kysymys kysyä herra nyt ihan lyhykäisesti. Arvoisa ministeri, parlamentissa kulkee sellaisia huhuja, että aiotaan tarkistaa Eurooppa 2020 strategia, jossa suljettaisiin pois tällainen kuva, joka ei kovinkaan ole miellyttävä ministerillemme, nimittäin miten köyhyys tavoitte on karannut tavallaan käsistä. Voisitteko nyt sanoa, että näin ei tule tapahtumaan, siis että köyhyys ei tästä, tai pois tästä ohjelmasta? Lisäisin tähän herra Sarkasin puheenvuoron, että täällä parlamentissa, no emme ole tästä kollektiivisesti keskustelleet, mutta jos tämä poistuva komissio korjaa strategiaa ja seuraava uusi parlamentti ei halua antaa valtuutusta uudelle komissiolle tehtyä tätä asiaa. Siksi tämä on tärkeä kysymys. Tällaisia poliittisia viestejä on kulkenut. Ja kun ajatellaan demokraattista toimintaa EU-ssa, niin olisi hyvä, jos voisitte selventää tätä asiaa. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στην κυρία Ρένκερ. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Mielelläni vastasin edustaja Regnerin kysymykseen, vaikka hän ei kuullutkaan alustustani. Minä luen täältä tekstistäni kohdan, jonka jo siis sanoin. Sanoin, että yksi Kreikan puheenjohtajan valtion prioriteeteista on tasavertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän vastainen taistelu. Ja tässä yhteydessä Kreikka puheenjohtajan valtiona tutkii edelleen direktiiviesitystä, joka liittyy tasavertaiseen kohteluun riippumatta uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta ja niin edelleen. Me pyrimme huolehtimaan direktiiviesityksestä, joka liittyy sukupuolikiintiöihin pörssiyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Tämä on hyvin tiedostettu, koska edustaja Kratsa hoitaa tätä kysymystä ja me teemme hänen kanssaan yhteistyötä tästä kysymyksestä. Me olemme keskustelleet siitä usean kerran. Sitten edustaja Serkas. Komissio julkaisee raportin 2020 strategiasta – tässä ei varmastikaan jätetä huomiota köyhyyskysymystä. Kiitos. Merci, monsieur le ministre. Au nom de... Kiitoksia, arvoisa ministeri koko sosiaalityösosain valiokunnan nimissä ja niiden nimissä, jotka pysytään loppuun asti. Kiitän teitä ja toivotan teille rohkeutta ja menestystä kaudellenne, mutta kun ajatellaan kaikkia oikeusperustoja, jotka olette loppuun, tai jos kysymyksen, niin yritämme toimia nyt yhdessä, jotta saadaan hyvä lopputulos aikaan. Me olemme käyneet työmme läpi ja tapaamme ylimääräisessä kokouksessamme Strasbourgissa 3. helmikuuta kello 19. Kiitos.